We start the meeting. Aloitamme kokouksen. Kaikki kielet ovat käytettävissä, lukunottamatta kroatia ja maltan kieltä. Muutama muutos työllisyysvaliokunnan kokoonpanoon. Tom van den on varajäsen ja edustaa EPPtä. Oletteko paikalla? Tervetuloa työllisyysvaliokuntaan. Uh, Madam Corina Cretu was appointed commission. Aluepoliittiseksi komissaariksi nimettiin Kretu ja hän ei ole enää näin ollen parlamentin jäsen. Renate Weber vaihtaa EPPstä Alden. Ja se vaikuttaa siihen, että EPP on nyt 15 paikkaa, aiemmin 16. Ja Alde saa kuusi paikkaa entisen viiden sijaan. Uh, I think that we already have someone that, that is taking uh, Madame Kreto's place. Ja sitten täällä Carver on täällä Kretun paikalla. Toivotan myös teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Ne olivat kaikki puheenjohtajan ilmoitukset. Nyt muutama kokoustieto, jos teillä on kalenterit ja almanakat siinä esissä. Yhteinen ekon ja työllisyyskokous, joka käsittelee vuosittaista kasvuselvitystä, aivan kuten on suunniteltu, pidetään toinen 12 kello 8.10. Se on tärkeä kokous ja sitä seuraa samassa salissa Jan 4Q2 TTIP-kuuleminen, jota on myöskin suunniteltu, joka alkaa kello 10. Mutta se pidetään taas PHS 3C050 huoneessa, eli tässä salissa. Eli kaksi tärkeää kokousta meidän valiokunnallemme. Ekon työllisyyskokous vuosittaisesta kasvuselvityksestä ja sitten myöhemmin TTIPin kuuleminen. Yhdessä kuulemisesta toiseen siis mennään. Lisäksi viesti, joka koskee eurooppalaista nuorisotapahtumaa toukokuussa tänä vuonna Strasbourgissa. Nyt jatkamme tuon tapahtuman seurantaa epävirallisella tavalla. Meillä on tällainen ideatarkistus, on erityinen formaatti, jota on kehitelty eurooppalaisesta nuorisotapahtua silmällä pitäen 60 minuutin sessio. Nuoret puhujat ovat ne, jotka tarjoavat näitä uusia ajatuksia ja me taas olemme näitä idean sieppaajia, me jäsenet, jäseniä pyydetään aivan spontaanisti reagoimaan näihin nuorten esittämiin ajatuksiin. Toivottavasti me olemme lukuisia tässä tapahtumassa. Emme voi kutsua heitä ensin ennen vaaleja ja sen jälkeen ei kiinnitetä mitään huomiota siihen, mitä heillä on sanottavanaan muutama kuukausi myöhemmin. Toivon siis, että moni osallistuu tähän erityistapahtumaan. Uh, approval of meetings, uh, no problem I suppose. Tässä ilmeisesti mitään ongelmia ei ole. Ja näin siirrytään seuraavan kohtaan esityslistalla. Mikäköhän se on? Äänestys. Ja teidän täytyy käyttää korttejanne. I hope you've managed. We have to be formal when it comes to... Toivottavasti olette onnistuneet. Meidän täytyy noudattaa kaikkia muotoseikkoja. Ja ensin ensimmäinen kohta näistä kahdesta. Euroopan globalisaatiorahastojen varojen käyttö. Whirlpool Italia. Äänestys on päättynyt. The voting is closed. Näin äänestys on päättynyt. Ja sitten toinen äänestys, joka ko- koskee globalisaatiorahaston varojen käyttöä. Emmekö me sanoneet tulosta? 32 in favor. 32 puolesta, kolme vastaanta. Ei tyhjään ja olisi sisällöllinen tulos. Ja seuraava kohta. Doesn't it work? Can't we see the figures? You want to repeat it? Shall we repeat it? Oh. Toistetaanko tämä? No tehdään näin. And now the vote is closed. Ja nyt äänestys on päättynyt. Hmm. Now we have one abstention. Nyt on yksi tyhjä ääni, kolme vastaääntä, 33 puoltoääntä. Ja toinen äänestys. Eli Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Ranskan GAD-tapaus. Äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. 34 puolta ääntä, 3 vastaanta, yksi tyhjä. Kiitoksia. Now we'll have the report from the commission. Ja sitten meillä on seuraavaksi komission kertomus vuokratyöstä annetun direktiivin 2804 soveltamisesta. Annan puheenvuoron Arminta Silvalle, joka on työllisyyspääosastolta. Hän vastaa työllisyys- ja sosiaalilainsäädäntökysymyksistä. Olkaa hyvä. Good morning, Madam Chair. Huomenta puheenjohtaja, arvoisat työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnan jäsenet. Kerron ensin hiukan taustasta ja 2008 direktiivistä, joka koskee vuokratyötä. Sen jälkeen esittelen teille päätutkimustulokset raportissa, joka tämän vuoden maaliskuussa julkaistiin, ja vielä lopuksi joitakin sanoja seuraavista vaiheista direktiivin jälkeisenä aikana. Ensinnä haluaisin sanoa, että tämä direktiivi koskee työntekijöitä, jotka ovat vuokratoimiston välityksellä työssä, jotta heitä sitten äh, vuokrataan yrityksiin tekemään väliaikaiset työtä johdon, kyseisen yrityksen alaisuudessa. Tässä on siis työnantaja, työntekijä ja käyttäjäyritys. Tämä on tällainen epätavanomainen työsopimus, joiden määrä on lisääntynyt viime vuosina Euroopassa. Tällä hetkellä voimme arvioida, että noin 1,6 prosenttia kaikista EUn työntekijöistä on tämän tyyppisessä työsuhteessa, mutta tietenkin luvut vaihtelevat suuresti maiden kesken, esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa on paljon enemmän kuin tämä prosenttiosuus, tämän tyyppisiä työntekijöitä. Tietenkin tämä on myös varsin herkkä suhdanteille. Suhdante, suhdanteille. Tässä etuna on se, että tässä syntyy joustoa yrityksille edelleen. Tämä voi olla tällainen ponnahduslauta pysyvämpään työpaikkaan, jos henkilö on työtön alun perin, mutta kuitenkin joissakin tapauksissa – tämä kyllä voi olla epävarma työn muoto. Kyseinen direktiivi oma pitkän historian 90-luvulla jo komissio konsultoi työmarkkinaosapuolia ja päätettiin alkaa neuvottelut, jotka epäonnistuivat 2001 silloin komissio päätti, komissio päätti 2002 esittää direktiiviehdotuksen. Meni kuusi vuotta neuvotteluihin neuvot neuvoston kanssa aivan erityisesti, ja päävaikeudet liittyivät poikkeuksiin, mitä tulee yhtäläisen kohtelun periaatteeseen, niin kuin hetki, hetken kuluttua tulemme näkemään. Direktiivin tavoite, kun se lopultakin hyväksyttiin parlamentin neuvoston toimesta, oli ensinnäkin parantaa vuokratyöntekijöiden suojelua saamalla aikaan periaatteen yhtäläistä kohtelusta, mitä tulee työntekijöihin ja pe- perussopimuksiin, mutta samanaikaisesti piti tunnustaa ja tukea myönteinen rooli, joka tällaisella vuokratyöllä on, saadaan joustoa työmarkkinoille tätä kautta. Esimerkiksi voidaan rohkaista jäsenvaltioita poistamaan liiallisia rajoituksia. Pääsäädökset direktiivissä löytyvät artiklo, artiklasta kolme ja viisi yksi Yhtäläinen kohtelu määritellään siellä. Tämä periaate pitäisi soveltaa kaikkiin vuokratyöntekijöihin, mitä tulee perustyöoloihin ja ehtoihin, ja nämä määritellään maksuna, palkkana ja työaikana. Sitten artikla 5 äh, mainitsee joukon poikkeuksia, jotka sallitaan tiukoin ehdoin. Ja tässä on kolme tärkeää poikkeuslupaa. Kohdassa kaksi sitä sovelletaan niihin vuokratyöntekijöihin, joilla on pysyvä työsopimus. Heillä on avoin sopimus työnantajansa kanssa ja heille jatku, ma- maksetaan näiden työtehtävien välilläkin tätä, tämä on korvaus, määrää korvauksena siitä, että he saattavat mm, selvi- päästä eroon tästä periaatteesta yhtäläinen kohtelu. Sitten artikla 5.3 myös työehtosopimukset voivat antaa poikkeusluvan. Jos tällaisia sopimuksia on, ne voivat asettaa yhtäläiselle kohtelulle poikkeuslupia. Ja tässä on tietyt, tietty lista tapauksista. Ja sitten vielä lopuksi. Tämä oli kaikkein vaikein kohta neuvotteluissa. Neuvostossa siihen meni vuosia ennen kuin se ratkaistiin. Artikla 5 kohta 4, siinä määritellään ne jäsenvaltiot, joissa ei ole tällaista järjestelmää työehtosopimuksista tai järjestelmää yleisistä työehtosopimuksista. Niillä on mahdollisuus ottaa niitä kvalifoiva aika ennen kuin aletaan harjoittaa yhtäläisen kohtelun periaatetta. Sitten jos tällainen sopimus tehdään työmarkkina osapuolten välillä kansallisella tasolla. Tässä on tärkeää myös artikla 4 se luo velvoitteen jäsenvaltioille tarkistaa kaikkia rajoituksia ja kieltoja koskien vuokratyötä. Ja siinä todetaan, että tällaiset rajoittavat toimenpiteet voidaan perustella vain yleisen edun mukaisesti, ja nämä määritellään silloin, kun on kyseessä työntekijöiden suojelu tai, suojellaan ty- tai kyseessä on työsuojelukysymykset tai miten työmarkkinat saadaan toimimaan hyvin. Tässä luodaan siis obligaat, obli, velvoite jäsenvaltioille, niiden pitäisi noudat, lähettää kertomus komissiolle, miten ne ovat tarkistaneet näitä rajoituksia, ja tämä piti tehdä vuoteen 2011 mennessä. Tärkeää tässä on myös artikla 6. Siinä vuokratyöntekijöille vuokratyöntekijät voivat paremmin päästä käsiksi pysyvään työpaikkaan ja he voivat käyttää yrityksen tiloja, varusteita, saavat koulutusta. Sitten seitsemän artiklassa siinä määritellään, miss, miten vuokratyöntekijöitä edustetaan ja miten heille tiedotetaan joko käyttäjäyrityksessä tai sitten työnantaja kertoo siis vuokratoimisto itse, tiedottaa heille asioista. Direktiivi komission suuntaan luo sellaisen velvoitteen, että komissio joutuu varmistamaan, miten direktiiviä sovelletaan, niin sen pitää laatia siitä myös kertomus. Tarkoituksena on ehdottaa, mikäli tarpeen, tarvittavia muutoksia. Tämä on kertomuksen tässä kertomuksessa toimitaan läheisessä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja jäsenvaltioiden kanssa on luotu tällainen komiteakin, joka on edelleenkin olemassa. Se ottaa vastaan kaikki raportit jäsenvaltioista ja on yhteydessä työmarkkinaosapuoliin. Meillä on myös asiantuntijoita käytössämme ja edelleen sitten julkaisemme, julkaisemme tämän raportin, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, tämän vuoden maaliskuussa. Tätä raporttia täydentää teknisellä asiakirjalla ja liitteillä – jotka mainitaan täällä kaavoilla. Sitten päälöydökset, tulokset raportista ensinnäkin. Kaikki jäsenvaltiot ovat siirtäneet tämän direktiivin kansallisen lainsäädäntöön, vaikka huomattavia viipeitäkin kyllä on. Meillä on aika vähän kokemusta direktiivin toimeenpanosta ja tämä on yksi kohta pitää mielessä, koska siirtymävaihe oli 2011 asti jotkut vasta 2012 siirsivät tämän kansalliseen lainsäädäntöön. Raportti laadittiin 2014 vuoden alussa, joten aikaa tässä on ollut varsin vähän vielä. Sitten on joukko asioita, joita, joiden kohdalla emme huomanneet mitään erityisempiä vaikeuksia toimeenpanossa, sovellusala, määritelmät, työllisyyden saanti, kollektiiviset tilat, koulutus, vuokratyöntekijöiden edustaminen. Näissä kysymyksissä emme huomanneet mitään ongelmia. Mutta sitten nämä poikkeusluvat koskien yhtäläisen kohtelun periaatetta tuli esille 12 jäsenvaltioita, valtiota, jotka harjoittavat jonkinlaisia poikkeuslupia tämän periaatteen suhteen. Itävalta, Bulgaria, Saksa, Tanska, Suomi, Unkari, Irlanti, Italia, Malta, Alankomaat, Ruotsi ja yhdistynyt kuningaskunta – Sitten artiklan 4, kun tarkistetaan rajoituksia ja kieltoja vuokratyön suhteen. Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat tiedottaneet komissiolle tarkistuksensa tuloksista, jos jäsenvaltio ei ole, yksi jäsenvaltio ei ole näin tehnyt, kolme jäsenvaltiota on sitä mieltä, että mitä rajoituksia heillä ei ollutkaan käytössä. Ja raportissa esitellään pääperustelut, joita esitettiin ja miten työmarkkinaosapuolia on kuultu jäsenvaltioissa. Sitten sääntelykustannuksista. Esitimme tästä aivan eri, teimme erityisen tutkimuksen tästä ja mitään valituksia jäsenvaltioiden viranomaisilta ei tullut mistään huomattavista lisäkustannuksista, kun direktiiviä sovelletaan käytännössä. Mutta työnantajien mielestä, työnantajilta olemme saaneet sellaisia valituksia, että rajoitukset vuokratyöstä niitä kansallisella tasolla ei ole tarpeeksi tutkittu, ja jotkut näistä rajoituksista vieläkin synnyttivät huomattavia kustannuksia taloudessa. Sitten on raportin loppupäätöksiin, johtopäätöksiin. Yleisesti ottaen näyttää siltä, että direktiiviä on asianmukaisella tavalla toimeenpantu ja sovellettu. Kuitenkin pitää tunnustaa todisteista, että tähän mennessä asiasta on kerätty, että tämä kaksinainen direktiivin tavoite, jonka aikaisemmin esittelin, sitä ei ole vielä täysin saavutettu. Ensinnäkin yhtäläisen kohtelun periaate. Huomaamme, että tiettyjen poikkeuksien käyttö ja miten joissakin kansallisissa tahoissa tulkitaan näitä poikkeuksia, voidaan mennä niinkin pitkälle, että se ei mitenkään enää vaikuta työ, vuokratyöntekijöiden suojeluun. Joissakin tapauksissa vuokratyöntekijät jätetään lähes ilman suojaa ja yhtäläinen kohtelu ei toteudu. Toiseksi, mitä tulee rajoitusten ja kieltojen tarkkaan, tarkistukseen. Huomaamme, että joissakin tapauksissa viranomaiset jäsenvaltioissa käyttävät tätä lauseketta keinona perustella olemassa olevan tilanteen ilman, että ryhtyvät kunnolla tutkimaan kustannushyötyvaikutuksia. Kuitenkin joitakin rajoituksia poistettiin 2011 tarkistuksen takia eikä tämä ollut mikään kertaluontoinen vaikutus ollenkaan. Me odotamme, että edistystä tulee jatkossa monissakin jäsenvaltioissa, kun tartutaan mahdollisiin liiallisiin rajoitustapauksiin, mitä tulee vuokratyön rajoittamiseen. Tämä työ siis on edelleen meneillään. Kyseinen raportti antaa tilannekuvan tilannekatsauksen 2013 vuoden tilanteesta. Komissio edelleenkin tulee seuraamaan, miten direktiiviä täytäntöön pannaan ja toimimme valppaasti. Meillä on edelleenkin tällainen sellainen komitea, jossa on mukana työmarkkinaosapuolet ja jäsenvaltioiden edustajat. Se on tällainen äh, sidosryhmä, foorumi, ja se käsitellään erilaisia ongelmia, jotka soveltamiseen liittyvät. Me voimme käyttää kahta välinettä. Ensinnäkin on tämä rikkomusmenettely, jonka yhdellä kohdalla, jos huomaamme, että vakavalla tavalla rikotaan direktiivejä vastaan, ja tietenkin aiomme käyttää tätä välinettä myös tarvittaessa. Toinen väline luonnollisesti on Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson suositukset silloin, kun erillisiä, ta- erilaisia taakkoja huomataan sääntelytasolla jäsenvaltiosta tai huomataan, että on esteitä kasvulle ja estetään työmarkkinoiden joustava sujuminen. Silloin komissio voi esittää aivan erityisen suosituksen asian korjaamiseksi. Meillä ei ole tarkoituksena tässä vaiheessa muuttaa direktiiviä, joten me haluamme vain varmistaa, että sitä kunnolla täytäntöön pannaan. Olemme alkaneet saada tiettyjä valituksia kansalaisilta, eri järjestöiltä, ei kovinkaan paljon – taitaa olla kolme vastaanotettu ja niitä olemme nyt tutkimassa. Myös on tärkeä pyyntö tehty tuomioistuimelle. Kyseinen tapaus tulee Suomen, äh, Suomessa tuomioistuimelta. Ja vuodelta 2000, C533, se liittyy artiklaan 4. Se on tapaus, missä kansallinen kanteentekijä on sitä mieltä, että kansalliset viranomaiset eivät ole tarpeeksi tehneet, jotta tarkistettaisiin näitä rajoituksia. Siksi tässä puhutaan artiklan 4 seurauksista. Tämä on tapaus, jota seuraamme todella valppaasti, koska se saattaa luoda E, oikeudellisen ennakkotapauksen, luoda oikeuskäytäntöä ja tänään saammekin tietää julkisasiamiehen kannan, joten odotamme ihan pika muutaman kuukauden kuluttua tuomioistuimen päätöstä. Tässä kaikki minulta ja tietysti mielelläni vastaan kysymyksiinne, joita teillä saattaa olla tästä raportista. Thank you, Mr. Silva. Uh, well, the floor. Kiitoksia. Komission edustaja Silva, nyt voitte esittää kysymyksiä ja kommentoida asioita. Edustaja Moran Chartier. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia mm, komissioedustaja Silvalle siitä, että hän näin täydellisesti selvitti meille tämän direktiivin täytäntöönpanoa. Ja lähtien siitä, mitä sanoitte, minulla olisi lisäkysyttävää. Ja haluaisin saada näihin kysymyksiin teidän näkemyksenne. Ensimmäinen kohta, johon haluaisin puuttua. Sanoitte, että tämän direktiivin tavoitteena oli toimia niin, että vuokratyövoimalla on tämän direktiivin kautta mahdollisuus ponnistaa kohti pysyvää työpaikkaa. Näin parannetaan pysyvien työpaikkojen saantia. Millä tavalla arvioitte kehitystä tässä suunnassa vuokratyövoimalle? Olemmeko nimenomaan tällä tiellä? kun direktiivillä on kuitenkin vastassaan talouskriisi Euroopassa. Ja mehän tiedämme, että täytäntöönpanon koekausi tapahtuu nimenomaan työllisyyden kannalta erittäin vaikeaan aikaan. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni ja toinen koskee poikkeuksia millä tavalla näitä poikkeuksia voidaan vähentää, poikkeuksen määrää voidaan vähentää. Ja kolmas kohta koskee työnantajien puolelta tätä. Oletteko tarkastelleet niitä kustannuksia vaikutusta, jota lisäkustannuksia syntyy heille? Sehän on se, mitä he valittavat. Ja neljänneksi, tiedämme aivan hyvin, että talouskriisi on nimenomaan vaikuttanut negatiivisesti naisten työllistyvyyteen. Ja oletteko tällä vuokratyön puolella erityisesti kiinnittäneet huomionne siihen, millä tavalla se vaikuttaa miehiin tai naisiin eri tavalla? Eli nämä neljä kysymystä, joihin haluaisin mielelläni saada hieman lisävalaistusta. Kiitoksia. Shall you start answer that? Do we have oui. Niin. lots of questions? Onko meillä hirveän paljon kysymyksiä vai voi auttakaa aloittaa tästä? Uh, Déjà répondre à cette question, uh, ce groupe de questions. Minä haluan vastata jo näihin kysymyksiin, eli haluan jo korostaa sitä, että direktiivin päätavoite on varmistaa tasaveroinen kohtelu. Siellä on lauseke, joka tarjoaa vuokratoivolle erityisen mahdollisuuden siirtyä työ, pysymään työhön tässä työpaikassa, joka tarjoaa työpaikan. Esimerkiksi pidetään laittomana sellaisia työsopimukseen liittyviä lausekkeita, jotka eivät salli vuokratyövoiman rekrytointia sen jälkeen, kun vuokratyösuhde on päättynyt. Mutta tämä on sekundäärinen tavoite verrattuna tähän primääritavoitteeseen, jonka tavoitteena on siis vahvistaa tasaveroinen kohtelu. emme ole tässä tehneet mitään taloudellista vaikutusarviointia sen suhteen, miten nämä sopimukset vaikuttavat ja millä tavalla niistä siirrytään pysyvään työpaikkaan, mutta muiden tutkimusten nojalla, joita on tehty, niin siirtyminen vaihtelee voimakkaasti taloussuhdanteen mukaisesti kriisiaikana. on huomattavasti vähemmän niitä tai e, työsuhteita, jotka ovat vuokrasuhteista muuttuneet pysyväksi työsuhteeksi. Ja jos muistan oikein, niin sanoisin, että onnistumusprosenttiosuus on huomattavasti pienempi kuin 50 prosenttia. Mutta tässä kohdin tietysti tarvittaisiin erityistä tutkimusta. Emme ole sitä vielä tehneet mietinnön puitteissa, sillä tämä koskee nimenomaisesti tätä direktiiviä. Ja direktiivin tasapaino on tärkeä. Emme aio vähentää poikkeuksia siinä. Tavoitteenamme on välttää tilannetta, että näitä poikkeuksia käytettäisiin väärin. Nämä poikkeukset eivät tarjoa työntekijöille riittävää määrää suojaa. Ne esimerkiksi saattavat johtaa jopa 50 prosentin suuruisiin palkkaeroihin suhteessa työntekijään, joka on pysyvässä suhteessa ja näistä suhteista, näissä tapauksissa pitää tarkastaa sitä, mihin poikkeukset ovat johtaneet ja ovatko jäsenvaltiot tekemässä asialle jotain. Kyseessä on tapauskohtainen tutkimus eri vetomusten ja valitusten nojalla, joita me saamme kansalaisiltamme, ja näin vaadimme jäsenvaltiota näiden, toimimaan näiden poikkeuksen suhteen. Vaikutus itse talouteen. Olemme myös itsellemme esittäneet tämän kysymyksen jolloin me esitän sen kysymyksen työntekijöille ja kansallisille viranomaisille. Kansalliset viranomaiset eivät ole havainneet minkäännäköistä kielteistä vaikutusta talouteen siitä, sen seurauksena, että direktiiviä on sovellettu. Jotkut työnantajat sen sijaan ovat valittaneet tietyistä direktiivin lausekkeista, esimerkiksi siitä, että tämä tasaveroisen kohtelun lauseke on olemassa ja erityisesti on valitettu siitä, millä tavalla jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet voimassa olevia rajoitteita. Toisessa puitteistossa, jota nimitämme Top 10 puitteistoksi olemme tutkineet tätä tilannetta ja olemme saaneet varsinkin pk-yrityksiltä valituksia hallinnollisista ja sääntelyyn liittyvistä kustannuksista. Mutta ilman mitään tarkempaa tutkimusta ei myöskään ole tarkkoja lukuja saatavilla. saatavilla. Mutta varsinkin pk-yrityksen tilanne on tämä ja, ja tässä top 10 puitteistossa olemme sen saaneet nähdä, mutta niitä lukuja siis tarkemmin ei ole saatavilla. Vaikutus naisiin, uskoakseni tässä suhteessakaan ei ole tehty mitään erityistä tutkimusta. Ei tämä mietinnön puitteissa. Mr. Simon. Edustaja Simon. Thank you. Uh, Kiitos. Ja kiitokset herra Silva teidän esityksestänne. Viittasitte muutaman kerran näihin kanteisiin vai valituksiin, joita te olette saaneet kansalaisilta tai järjestöiltä. Mutta niitä oli vain kolme, mikä on aika merkittävää. Kuuluuko näihin kolmeen se, jonka 3. syyskuuta 2013 Ison-Britannian ammattiyhdistysliikkeiden keskusjärjestö teki? Tämä on aika kauan sitten, siitä on yli vuosi. Ja uskon, että komission pitäisi kyllä tällaisessa ajassa vastata näihin valituksiin. Tämä on ollut käynnissä nyt 15 kuukautta ja minusta se tuntuu tarpeeksi pitkältä ajalta, että ehti sitten vastata. Perusta tälle valitukselle on hyvin yksinkertainen ja se kuului myös teidän esityksenne. Teidän esityksessänne te sanoitte, että tämä on järjestelmä, joka toimii kohtuullisen hyvin. Ja sitten te sanotte, paitsi tietyissä maissa, jotka käyttävät poikkeuksia joissa se ei sitten välttämättä toimi ollenkaan. Ja TUC-valituksessa sanotaan, että johtuen tästä laajalle levinneestä väärinkäytöstä, niin kutsutusta ruotsalaisesta poikkeuksesta Isossa Britanniassa tämä lainsäädäntö, sitä ei täytäntöön panna Isossa Britanniassa järkevällä tai hyvällä tavalla. Ja tämä on hyvin vakava valitus Ison Britannian hallitusta kohtaan. Ja siis kaikkein suurin pää ammattiyhdistysliike, joka edustaa oikeastaan kaikkea järjestäytynyttä työvoimaa Isossa Britanniassa sen esitti. Ja tämä esitettiin 15 kuukautta sitten virallisesti komissiolle. Joten voisitteko te ystävällisesti sanoa tästä muutaman sanan sen? Ja kaikkein tärkeintä, antakaa meille päivämäärä, koska TUC voi odottaa saavansa vastauksen tästä hyvin tärkeästä asiasta, koska se koskee satoja tuhansia vuokratyöläisiä Isossa Britanniassa, joita on hyväksi käytetty. Ja tämän, tämän lainsäädäntöhän pitäisi suojella heitä, jos sitä toimeenpantaisi oikealla tavalla. Uh, Voin vahvistaa, että tämä valitus, jonka britti ammattiyhdistysliikkeet ovat tehneet, on yksi näistä kolmesta. Minua sitoo nyt vaitiolovelvollisuus, koska meitä on pyydetty käsittelemään tätä luottamuksellisesti. En voi käsitellä tätä yksityiskohtaisesti, voin vain vahvistaa, että tämä asia on olemassa. Ja tässä on kysymys tästä ensimmäisestä, ensimmäisen tyyppisestä poikkeuksesta, jossa vuokratyötekijällä on pysyvä sopimus ja hänelle maksetaan näiden tehtävien mukaan. Ja kysymys on tästä palkan määrästä näiden tehtävien aikana suhteessa standardi sopimustyöntekijöiden palkkaan iso britannian viranomaiset ovat olleet meihin yhteyksissä. Ja meillä on uusi tällainen pilottimenettelytapa ja olemme laatineet uusia toimenpiteitä yhdessä brittihallituksen kanssa. Asia on avoin Me olette oikeassa. Komission on nyt aika päättää, ryhdytäänkö toimiin, rikkomusmenettelyihin tai sovitteluun. Ja toivon mukaan komissio kykenee tähän pian mutta tämä on asia, missä me emme ole tehneet vielä, tai siis me emme ole saaneet vielä päätöstä aikaiseksi, me olemme keränneet informaatiota ja nyt meillä on kaikki elementit koossa, joiden pohjalta voimme tehdä päätöksen, mutta olen pahoillani, en sen yksityiskohtaisemmin voi tähän vastata. Simon, you can put second question. Voitte esittää edusta Simon vielä toisen kysymyksen. Hey, um, Very odd. Kiitos. Minusta on aika omituista, että teitä sitoo nyt vaitiolovelvollisuus. Tämä on Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunta. Me olemme valittu elin, jonka tarkoitus on valvoa sitä, mitä te teette. Koska tämä valitus oli julkinen hyvin laajasti, minulla on tässä TUCn lehdistöt tiedotte 2013 syyskuulta ja se on lähetetty koko maailman lehdistölle, eikä se nyt minusta kovin luottamukselliselta vaikuta. Voisitteko te kertoa minulle äh, tämän vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisuus äh, lausekkeen sisällön ja se, että teidän tämä vaitiolovelvollisuutenne vaikuttaa siihen, että että te ette ole vastanneet tähän 15 kuukautta vanhaan valitukseen. Te sanoitte, että nyt olisi jo aika vastata. Eli voimmeko me odottaa jotakin jo ennen joulua? No, silloin kun tämä valitus on tehty, niin silloin tällä valittajalla on mahdollisuus pyytää luottamuksellista käsittelyä. Jotkut pyytävät sitä, jotkut eivät. Ja tässä tilanteessa tämä ammattiyhdistys Liike TUC pyysi luottamuksellista käsittelyä. Ja tämä lehdistötiedote ei, ei ole meidän asiamme, mutta meitä sitoo tämä luottamuksellisuus silloin, kun kanteen esittäjä pyytää erikseen Under what statute? Niin siis eh, minkä eh, säännön pohjalta te tulette tänne näin sanomaan? No sen säännön pohjalta, joka sitoo komissiota. Voisitteko te kirjoittaa meille tämän eh, säännön yksityiskohdat? Toki, tämä on ihan standardimenettely. Kuten sanoin, me olemme tavanneet sekä teuseen muutamia kertoja sekä kansallisia viranomaisia, jotta me tutkimme, kun me tutkimme tätä asiaa, asia on vielä auki ja komissio tekee tästä päätöksen ja katsotaan sitten avaavatko he tässä rikkomusmenettely. Madame Steinruck. Edustaja Steinruck. Vielen herzlichen Dank für die... Kiitos tästä informaatiosta, jonka te annoitte on, tyy, ei ole kovin tyydyttävää, kun täytäntöönpano kestää näin kauan ja monet asiat jäävät avoimeksi. Vuokratyö oli aikoinaan väline, jolla hoidettiin tällaisia tuotantohuippuja tai kesäkautta, lomakausia. Mutta onko se tänä päivänä enemmänkin väline, jolla korvataan halvemmalla pysyvää työvoimaa? Viisi vuotta sitten olin oman vaalipiirini hallinnollisessa elimessä, jossa käsiteltiin nimenomaan vuokratyövoimaa. Ja siellä todettiin, että ei tämä nyt ole mikään silta pois työttömyydestä, vaan ennemminkin hyvin kapea polku. Ja jotkut ihmiset, jotka ovat työttömiä, jotka haluavat takaisin ähm, työmarkkinoille, joutuvatkin sitten pysyvästi tällaiseen epävarmaan työsuhteeseen. Onko teillä tutkimuksia tällaisista arvioinneista sen vuoksi, että sitten tietojen täytyisi olla jo olemassa? Mitä tulee yhtäläisen äh, tasa, tasa-arvoisen kohtelun periaatteeseen niin, ja sen täytäntöönpanoon, se ei minusta kuulostanut äh, kovinkaan äh, tyydyttävältä. Te sanoitte, että on ongelmia, mutta ei kuitenkaan välttämättä parantamisen varaa. Tähän haluaisin selvityksen. Ja sitten artikla 4 ja tämä tuomio, tähän odotettiin jo lokakuussa, toivon mukaan se tulee nyt sitten tänään. Näettekö te myös tässä sen vaaran, että että tämä vakituinen työ korvataan yhä useammin vuokratyöllä. Ja silloinhan tämä olisi työntekijöille negatiivista. Meillä on konkreettisia ongelmia täytäntöönpanossa. EAY e on sanonut meille, että esimerkiksi Ranskassa on suunniteltu sitä, että julkisen sektorin työntekijöitä korvattaisiin vuokratyöllä. Ja minä tunnen tämän tilanteen aika hyvän, koska siellä, missä esimerkiksi on kysymys tasa-arvoisesta kohtelista ja jossa se tavalla, jossa sitä ei huomioida, kuten esimerkiksi nyt Isossa Britanniassa, kuten kollegani täällä otti esiin, niin olen kuullut, että työmarkkinaosapuolten neuvotteluissa tietyissä jäsenvaltioissa ei toimita sillä tavalla niin kuin eh, direktiivissä vaaditaan esimerkiksi Bulgariassa tai Portugalissa. Voisitteko te sanoa tästä jotakin ja mitä komissio aikoo tehdä asialle? Minusta on hyvin tärkeää, että mahdollisimman nopeasti viimeistään kahden vuoden sisällä saamme täytäntöönpanokertomuksen, joka julkistetaan koska on paikkoja, missä on paljon ongelmia. Te itse sanoitte, että jäsenvaltioissa yrityksissä on kysyt, yrittäjiltä on kysytty, missä ongelmia on. Oletteko te kysynyt, eh, minkälaisia haittapuolia tällä on eh, työntekijöille sekä vuokratyöntekijöille että myös vakituiselle henkilökunnalle sen vuoksi, että vuokratyön lisääntyminen merkitsee tilastollisesti myös sitä, että vakituisen työvoiman määrä vähenee, koska eihän esimerkiksi hallintopuolella ole mitään yllättäviä uusia työpaikkoja vuokratyövoimaa varten. Um, euh, nous avons, quelque chose sur la consultation des partenaires sociaux euh, avec la consultation des partenaires sociaux Non. Mr. Silva? Yes. Um... Minun täytyy sanoa, että direktiivin tarkoituksena ei ole rajoittaa vuokratyötä. Päinvastoin tavallaan se legitimoi ainakin tunnustaa vuokratyön roolin työmarkkinoilla. Tässä tietysti vastapuolena on yhdenvertainen kohtelu, siis vuokratyöntekijöiden kohtelua parannetaan johtuen siitä, että sovelletaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Silloin ei pitäisi olla mitään estettä tai lisärajoitusta käyttää tämän tyyppistä työvoimaa. Tämä on ajatteluna direktiivin takaa, takana. Toimiiko se sataprosenttisen tyydyttävästi? Ei, näin sanoin. Ei tämä ole komission kanta. Ja meidän täytyy jatkossakin valvoa, miten direktiiviä sovelletaan, mutta tähän mennessä emme ole nähneet mitään konkreettisia ehdotuksia direktiivin muuttamiseksi eikä mikään jäsenvaltio ole toivonut, eivätkä edes sidosryhmät ole halunneet muuttaa direktiiviä. Me olemme sitä mieltä, että vuokrat työllä on oma roolinsa aivan erityisesti sellaisissa tilanteissa, missä ta- talous, talouden tulevaisuus näyttää epävarmalta työn teki, antajat eivät tiedä, kuinka kauan aikaa tarvitsevat uutta työvoimaa, joten heillä täytyy olla jonkinlainen suoja heilläkin. Ja saattaa olla tiettyä asiantuntijatyötä, erityisesti PK-yrityksissä, joilla ei suinkaan ole resursseja etsiä työmarkkinoilta parhaimpia tahoja, joita voit käyttää vuokratyövoimaa hyväkseen. Me emme näe tätä negatiivisena sillä ehdolla, että vuokratyöntekijät saavat oikeat työ ehdot, työsuojelu toteutuu, koulutus ja muiden vasiteiden käyttö on mahdollista. Se, missä määrin joissakin tapauksissa poikkeuksia väärinkäytetään ja, jo, ja ne johtavat tilanteeseen, missä yhdenvertainen kohtelu menee niin pitkään, että sillä ei ole mitään merkitystä. Emme halua, että tämä on teoreettinen pe- periaate, mutta emme mutta ilman että se soveltaa käytännössä. Me vertaamme niin sanottua Ruotsin poikkeusluvan soveltumista Ruotsissa ja yhdistymisessä kuningaskunnassa nähdäksemme erot ja minkälaisia eri tuloksia sama poikkeus voi aiheuttaa. Tämä on yksi puoli asiassa. Mahdollisuuksia parantaa on, niin kuin sanoin, kaksi välinettä, joita komissio aikoo käyttää. Toinen Ensimmäinen väline mahdollisuus aloittaa rikkomusmenettely silloin, kun olemme sitä mieltä, että jäsenvaltio ei asianmukaisella tavalla toimeenpane direktiiviä. Sitten toinen mahdollisuus on antaa suositus Euroopan talouden ohjausjakson yhteydessä. Kyllä. Olemme pyytäneet työntekijöiden edustajilta kantaa direktiivin toiminnasta ja Erityisiä valituksia on tullut ammattiliitolta tietyistä aspekteista koskien direktiivin täytäntöönpanoa kuitenkaan. Emme ole saaneet mitään perustavanlaatuisia muutospyyntöjä ammattiliikkeen edustajilta. Siinä taisi olla kaikki, minkä halusin sanoa tässä vaiheessa. Vielä tästä ponnahduslautakysymyksestä. Tämän tutkimuksen yhteydessä emme arvioineet missä määrin direktiivi tai yleisemmin ottaen se, että toimii vuokratyöntekijänä, voi muodostaa tällaisen ponnahduslaudan tai mahdollisuuden saada pysyvä työpaikka. Tutkimuksia kuitenkin on tekeillään. Tiet, erityisesti tietyt konsultointiyritykset yritykset toimivat tässä samoin. Itse se, eri sektorit, ne ovat antaneet tiettyjä lukuja käyttöön, mutta tämän raportin yhteydessä emme ole tällaista tutkimusta kuitenkaan tehneet. Thank you. I'll give the floor to... Uh, Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron edustaja Steinbrückille. Äh, Minä kysyin myös äh, työmarkkinaosapuolten mukaan ottamisesta jäsenvaltioissa. Onko totta, että joissain jäsenvaltioissa työmarkkinaosapuolet täytäntöönpanon yhteydessä eivät ole olleet mukana, heitä ei ole otettu mukaan ja mitä komissio on tehnyt eh, näissä tilanteissa, koska tämä vaaditaan myös direktiivissä? Well, uh, the implication... Työmarkkinaosapuolten vaikutus on eri tasoinen. Euroopan tasolla he ovat mukana asiantuntijavaliokomiteassamme ja ovat mukana tämän erityiskertomuksen laatimisessa. Lisäksi olemme pyytäneet jäsenvaltioita omissa kertomuksissaan kääntymään myös työmarkkinaosapuolten puoleen. kansallisten kertomusten kirjoittamiseksi. Työmarkkinaosapuolet, jos niitä ei riittävän hyvin konsultoida kansallisella puolella, voivat aina osoittaa mielipiteensä myös Euroopassa omien edustajansa kautta. Kun puhutaan näistä poikkeuksista, jotka vaativat työmarkkinaosapuolten osallistumisen työehtosopimuksen nojalla – ja työehtojen sopimusneuvottelujen yöllä voimme hyväksyä poikkeuksia tasaveroisen kohtelun periaatteeseen, jos työehtosopimusta täytäntöön pannaan oikein. Ja tätä me juuri tarkastelemmekin. Siinä kaikki, mitä tästä asiasta halusin sanoa. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja nyt sitten kaksi kysymystä kerralla. jotta valiokunta-ajalla päästään vastaamaan kaikkiin. Ulle Kristensen ensimmäisenä. Tack för det, formen. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitos eh, herra Da Silvalle hänen esityksestään. Muistelisin, että joulukuussa 2009 me päätimme eh, tästä vuokratyödirektiivistä ja se olikin erittäin hyvä päivä Euroopan parlamentille sen vuoksi, että sosiaalisella alueella ei niin paljon hyvää aina tapahdukaan. Ei minulla ole mitään ongelmia siinä, että luodaan suurempaa joustavuutta työmarkkinoille ja että vahvistetaan se, että useimmat ihmiset saavat yhteyden työmarkkinoille ja sillä tavalla sitten pitemmällä aikavälillä saavat jalansijaa sinne. Ongelma tulee silloin, kun laaditaan paljon poikkeuksia, jotta voidaan estää se, että tulee yhtäläistä kohtelua. Tai että löydetään hyvin joustavia rakennelmia, jotta voitaisiin välttää yhtäläistä kohtelua. Ja sehän kaivaa maata sen lainsäädännön alta, jota me teemme. Kun koko ajan on näitä luovia ihmisiä, jotka keksivät keinoja, jotta ei tarvitsisi noudattaa sääntöjä. Minä toivon todellakin, että me löydämme jonkinlaisen keinon, jolla me voimme varmistaa oikeudenmukaisen kilpailun ja huolehtia siitä, että tämä väliaikainen työntekijä, että häntä kohdellaan samalla tavalla niin, että me saamme reilua kilpailua yritysten välillä ja työntekijöiden välillä, koska muuten tämä muuttuu todella vaikeaksi ja hyvin vaikeaksi valvoa. Mutta onko mitään mahdollisuuksia nyt tehdä jotain muutoksia, joka varmistaisi tämän yhtäläisen kohtelun? And Mr. Mann, you can put your question now too. Kiitos äh, puheenjohtaja. Mitä tulee tähän äh, luottamuksellisuuteen, minä tarkistin sen, kun sen me hyväksymme totta. Mutta meillähän on kuitenkin äh, hyvin paljon kokemuksia e, tässä valiokunnassa. Minusta on hyvä, että meillä on tällainen direktiivi niin, että voimme suojella työntekijöitä. Minulla on ollut äh, mahdollisuus äh, Saksassa vierailla muutamissa vuokratyöntekijäyrityksissä ja olin hämmästynyt, äh, kun näin, miten paljon kaikenlaista säätelyä on olemassa. Minusta tämä on oikea tie, mutta tätä ei kuitenkaan voida vellata, verrata tällaisiin erilaisiin yrityksiin muissa valtioissa. Minulla on kysymys. Te sanoitte, että te, te käytte keskusteluita työmarkkinaosapuolten kanssa, olette esittäneet kysymyksiä. Ja jotkut näistä kysymyksistä tulevat myös meidän, tai tulevat tähän teidän järjestäytyneeseen yhteistyöelimeen. Kuinka suuri se on? On ihan hyvä, että se kerää informaatiota sähköisesti, mutta siis miten se on koostettu? Toisekseen parlamentti on vakuuttunut siitä, että meillä täytyy olla vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kanssa mutta monet eh, työmarkkinaosapuolet, eh, tai niitä ei ole olemassa sellaisena kuin me haluaisimme. Me haluaisimme motivoida sitä, että valtiossa olisi vahvat eh, työmarkkinaosapuolet. Kolmanneksi te sanoitte johtopäätöksissänne, että eurooppalaista ohjausjaksoa voitaisiin myös käyttää siihen, että voitaisiin antaa tällaisia maakohtaisia suosituksia. Eikö sitä ole jo vielä ankkuroitu tähän Eikö tämä ole asia, joka täytyisi toteuttaa? Ja vielä lopuksi, Ulle, sinä puhuit tästä joustavuudesta, flexicurity, joustoturva, siitähän on puhuttu jo aikaisemminkin ja se oli hyvin tärkeää. Mutta te sanoit, viittasitte myös siihen, että vuokratyöntekijän rooli täytyy sopeuttaa moderniin joustaviin työmarkkinoihin, koska täytyy myös huomioida se, mitä Jutta Steinruck sanoi liittyen siihen, että tätä vuokratyövoimaa voidaan myös käyttää väärin. Missä Silva. Well, um, Silva. Niin, kuten sanoin aiemmin, Tämän direktiivin hyväksymiseen meni kuusi vuotta ja neuvottelut neuvostossa olivat erittäin vaikeita. Kaikki pyöri näiden poikkeusten ympärillä. Ja joissain maissa on kovin vähän vuokratyön käyttämiseksi. Ei voitu hyväksyä sitä, että otettaisiin käyttöön näitä tasa-arvoisen palkan säännöksiä, jolle jonkunnäköistä kvalifoivaa aikaa oteta käyttöön. Tähän meni pitkä aika saada aikaiseksi kompromissi. Niiden eri jäsenvaltioiden välillä säännökset olivat hyvin poikkeavat toisistaan. Jos muistetaan se, miten vaikea oli löytää ratkaisuneuvostossa, niin jäsenvaltiot eivät pyydä muutosta direktiiviin. Ja kun otetaan huomioon, miten paljon valituksia on tähän mennessä saatu, niin ne eivät perustele, ole mikään perustelu sille, että direktiiviä ryhdytään käsittelemään uudelleen. On muita direktiivejä tällä alalla, joita tarvitsee tarkistaa, kun otetaan huomioon valitusten määrä ja rikkomusmenettelyiden määrä, jota on aiheutunut me emme pidä tätä direktiiviä nyt etusijalla. Sanon tämän ihan selvästi teille. Siitä syystä meidän täytyy pureutua olemassa oleviin ongelmiin tämän direktiivin täytäntöönpanossa ja tunnistaa ne. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla jäsenvaltiot käyttävät artiklaa 4 ja millä tavalla joitakin poikkeuksia sovelletaan, jotka johtavat tilanteeseen – jotka taas johtavat puolestaan epätasarvoisen kohteluun. Näihin meidän täytyy pureutua, mutta itse direktiiviä ei ole tarkoitus muokata uudelleen. Direktiivin tarjoama joustavuus on mahdollisuus hyödyntää vuokratyövoimaa rajoitetta Ja tehtävien ajallinen rajoittaminen tietyissä jäsenvaltioissa on se pääasiallinen valitus, jota yrityksellä tulee. Eli että vuokratyövoimaa ei voida käyttää niin paljon kuin ne haluavat, koska tällaisia rajoitteita on. No, mitä tässä suhteessa voidaan tehdä? No, tämä direktiivi pohjautuu artiklaan 153, joka on sopimuksen artikla, joka tarjoaa unionille toimivaltaa luoda lainsäädäntöjen kavulla suojataan työntekijöitä ja luoda vähimmäiskriteerit tälle suojalle. Yritysten esille ottama kysymys löytyy toisesta puitteistosta, joka tarjoaa vuokratyövoimalle vapaan pääsyn, mutta se täytyy tehdä taas yhtenäismarkkinalainsäädännön eikä työ lainsäädännön nojalla. Emme voi pyytää jäsenvaltiota mitään muuta kuin sen, että ne tarkistavat uudelleen nämä rajoitteet, mutta me emme voi pakottaa niitä poistamaan rajoitteita. Se on komission tähänastinen kanta. Olemme sitä mieltä, että minkään näköistä oikeusperustaa tässä direktiivissä ei ole rajoitteiden poistamiselle. Me suosittelemme joustavuutta, Suosittelemme sitä, että nämä rajoitteet ovat suht, oikeasuhtaisia ja jäsenvaltiot ryhtyvät näihin toimiin, mutta pidemmälle me emme voi tehdä, mennä tässä puitteistossa. Työntekijöiden suoja, kuten totesin, tässä suhteessa kuuntelemme edelleen kansalaisia. Kansalaisilla on oikeus esittää valituksia ja rikkomusmenettelyitä kuuntelemme ammattiyhdistysliikkeitä, joiden kanssa meillä on erittäin läheiset välit. Ja voimme toimia, jotta jäsenvaltiot täyttävät tätä direktiiviä, täytäntöön paljon tätä direktiiviä niin, että se vastaa enemmän tavoitteitaan puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Ager ja edustaja Nahtan. arvoisa puhemies eh, Vorrei Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin alussa esittää yleisen huomion, nimittäin väliaikaiset työsopimukset ovat todella yleisiä. Ja niiden oikeastaan pitäisikin olla normi. Ja kun puhumme sitten kiinteistä työsopimuksista. Sen pitäisi olla poikkeus eikä niinkään sääntö. Ihmisten pitäisi olla pysyvässä työpaikassa ja vuokratyön pitäisi olla tietysti poikkeus. Parlare di questo concetto, io nel mio paese... Sitten työvoiman liikkuvuus. Kun puhumme tästä Italiassa, puhumme silloin epävarmoista työsuhteista, koska ei ole mitään välineitä sosiaaliselle suojelulle, joka varmistaisi sen, että pitäisi olla kunnon takeet työntekijöillä. Tässä kaksi yleistä kommenttia, jotka, jotka pitää tehdä tämän asian yhteydessä. Sitten poikkeuksista. Minulla on sellainen vaikutelma, että niistä on tullut jonkinlainen tekosyy tai viikunnanlehti, kun jäsenvaltiot toimeenpanevat direktiivejä ihan niin kuin parhaaksi näkevät ja poikkeuslupa lauseke, sitä käytetään ensi, ensimmäisenä eikä suinkaan viimeisenä niin kuin pitäisi. Nyt siirtyisin kysymykseeni, niin vaikka kyllä tiedänkin, mikä vastaus tulee olemaan. Poik- vaikeuksissa? Onko niissä kyse vain taloudellisesta kohtelusta vai tullaanko tämä kirjaamaan itse sääntöihin? Sellaiset tähän liittyy tällainen talouden luottuvuus, mutta kyse ei ole vain palkasta, vaan myös työehdosta. Edustaja Mahtaan. Kiitoksia kun katsotaan mitä kysymyksiä saattuja vastauksia, niin vaikuttaa siltä, että vuokratyövoiman käyttö vaihtelee voimakkaasti jäsenvaltiosta toista. Vaikuttaa siltä, että joissain maissa ihmisiä kertakaikkiaan riistetään, ei ole samanvertaista kohtelua eikä mitään muutakaan. Ranskassa yleisesti ottaen tilanne on oikein hyvä. Vuokratyövoiman käyttö on yritysten mielestä erinomainen asia. Aikooko komissio asettaa yrityksille katon sen suhteen, kuinka paljon ne voivat käyttää vuokratyövoimaa, jotta estettäisiin väärinkäyttöä. Ja toinen kysymys, onko tavoitteena rajoittaa samaa vuokratyövoiman käyttöä, mikä mahdollistaisi sen, että koskaan ei luotaisi pysyviä työpaikkoja. Ja muutama kommentti Meillä on varmasti vuokratyövoiman asiantuntijat täällä paikalla, jotka ovat ty- tulkkeja ja haluaisin hyödyntää tilaisuutta ja kiittää heitä erinomaisesta työstään. Ça mange pas. Euh, donc, euh, d'abord, euh, la première question. Niin, tämä ensimmäinen kysymys Italian edustajalta. Puhun nyt ihan suoraan. Ilman poikkeuslupia poikkeuksia ei olisi direktiiviä. Tämä oli tilanne 2008. Ilman poikkeuksia ei direktiiviä siis, joten ei ole realistista kuvitella direktiiviä, joka määrittelisi suojan tason ilman mitään poikkeuksia. Se on ainoa keino saada minimisäännöt, minimistandardit, joita sovelletaan 28 jäsenvaltiossa, jossa on kuitenkin valtavasti rakenteellisia eroja sääntöeroja, mitä tulee vuokratyöhön. Nämä ovat ihan minimistandardeja ja jäsenvaltiot voivat, jos haluavat, jos toivovat, voivat antaa korkeamman suojan tason ja standardit siitä, mutta tämä on se minimi, joka saavutettiin tässä tilanteessa Euroopassa ilman poikkeuksia tätä direktiiviä ei olisi. Sitten kysymys, joka tuli eh, niin, niin komissio siis ei aio asettaa mitään kiintiöitä sille, kuinka paljon vuokratyötä voidaan yrityksessä käyttää. Sehän nyt olisi, mitä kutsuisin varsinaiseksi mikromanagementiksi, mikrojohtamiseksi. Sehän ylittäisi kyllä kaikki suhteellisuusperiaatteen rajat. Meidän näkemyksemme on erilainen. Me haluamme taata mahdollisuuksien rajoissa yhdenvertaisen kohtelun ja parhaan mahdollisen suojan vuokratyöntekijöille tähän suuntaan haluamme kulkea, mutta emme sanella mitään rajoituksia yrityksille ja työnantajille. Mitä tulee sitten väärinkäytöksiin, kun näitä sopimuksia ketjutetaan siinä määrin, kun suuri osa vuokratyöntekijöitä suhteessa työnantajansa? heillä on tällainen päättymätön työsuhde, sopimus, niin heitä suojellaan näitä, direktiivi suojaa heitä, joka määnte, sääntelee sitä, miten näitä avoimia työsuhteita tehdään. Anteeksi, määräaikaisopimuksia tehdään. Siis heitä suojellaan tämän direktiivin takia, että ei voida jatkuvasti toistaa näitä määräaikaisia sopimuksia. Ja samana samalla nämä työntekijät nauttivat automaattisesti kyseistä suojaa, mutta sitten on sellaisiakin vuokratyöntekijöitä, jotka, joilla on määrit, äh, avoin työsopimus. Näin, silloin tapahtuu niin, että heitä sijoitetaan käyttäjäyrityksiin ja ne voivat olla tällaisia toisiaan seuraavia työsuhteita ja tässä ei ole mitään rajoituksia. Mutta tässä pitää sanoa, että tässä tärkeintä on tämä pää, suhde, päätyösuhde ja tässä työnantajasuhde. Ja se taas liittyy tähän avoimeen työsopimukseen, joka määrää. Thank you. Now the question. Kiitos. Sitten vielä kysymys herra Schulzilta ja sitten Van Tuulikselta. Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe kiitokset teidän esityksestänne. Minulla on kysymys ja sitten yksi huomio. Ensinnäkin kysymykseen, onko kokemuksia ja yhteyksiä mahdollisesti vuokratyön ja vähimmäispalkan välillä? On maita, joissa on vähimmäispalkka otettu käyttöön viime vuosina, ja onko tämä vaikuttanut jollain tavalla vuokratyön työvoiman käyttöön. Onko näistä maista kokemuksia? Voitteko kertoa niistä? Ja sitten yksi huomio. Vuokratyövoimasta saa tietää ihan hyvin kaikenlaisten tutkimusten ja raporttien pohjalta. Mutta se, mitä te sanoitte, hämmästyttää minua. Minä olen uusi tässä parlamentissa, tulen tuolta teollisuuden puolelta. Olen ollut PK-yrityksessä vastuullisessa asemassa – ja olen todennut, että kun kohtelee huonosti vuokratyövoimaa huonommin kuin äh, vakinaista henkilökuntaa, niin silloin työtuloskin on huomattavasti huonompi. Joten se, mitä Steinruck tuossa juuri sanoi, en ole ihan samaa mieltä kuitenkaan oman kokemukseni perusteella. Yli kymmenen vuotta olin siis äh, yrittäjänä. Mr. Funtulis. Sitten edustaja Fantoulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από την πλευρά μας, γιατί με την εφαρμογή της... Kiitos. Kun tämä direktiivi otettiin tai siis kun tämä direktiivi täytäntöön pantiin, niin siinä oikeastaan vain huoma- huomioitiin enemmän suuryrittäjät, koska tässä voidaan nyt ihmisiä palkata väliaikaisesti pienemmillä kustannuksilla, pienemmällä palkalla, ja näin on monissa jäsenvaltioissa. Tällä tavalla tuhotaan työmarkkinat. Tässä on kysymys eh, ihmisistä, jotka vuokrataan. Ajattelen tässä Kreikan postia. Siellä, no johtuen luonnollisesti kriisistä, niin ihmiset eh, työskentelevät eh, lyhennettä pidennettyä työpäivää ja tämä vaikuttaa hyvin paljon myös perhe-elämään ja me vaadimme yhtäläistä kohtelua vakituisten työntekijöiden ja vuokratyövoiman välillä. Tämä direktiivi, ehkäpä se ei heti käy ilmi, palvelee ennen kaikkea suuryrityksiä, jotka tällä tavalla kykenevät tekemään suuria voittoja. Kiitos. Mr. Silva. Ja herra Silva. Well, uh, I must say that to... Täytyy sanoa, että olemme tehneet monenlaisia tutkimuksia epävarmoista työsuhteista muutama vuosi sitten, ja kyllä identifioimme monenlaisia tilanteita, joissa väärinkäyttöä todella oli koskien työntekijän epävarmaa asemaa. Sen hyväksikäyttöä en siis ollenkaan kiellä tällaisten tilanteiden olemassaoloa, mutta halusin sanoa niin, että ilman tätä direktiiviä tilanne olisi huonompi. Direktiivi on ottanut käyttöön joitakin suojaavia sääntöjä vuokratyöntekijöille, joita aikaisemmin ei ollut olemassa joissakin jäsenvaltioissa. Ilman direktiiviä ei olisi mitään suojelevia sääntöjä koskien kyseisiä työntekijöitä, jotka edustavat jo 1,6 prosenttia työvoimasta ja joissakin maissa heitä on paljon enemmänkin. Jot, joidenkin väsenvaltioiden pitää laatia haluavat tehdä lainsäädäntöä, joka on suojavampaa kuin aikaisemmin on ollut. Joten tämä on askel oikeaan suuntaan, mitä tulee työntekijöiden suojeluun. Minimipalkka, vähimmäispalkka, se, sitä sovelletaan tietenkin vuokratyöntekijöihin ja siihen vaikuta mitenkään, mutta suoja, jota, johon tähtäämme, ylittää pelkästään minimipalkan, koska mehän haluamme yhdenvertaisen kohtelun, johon liittyy myös se, että tai, tai niiden työntekijöiden kohdalla, tekevät samantyyppistä tehtävää samassa firmassa, joten tässä minimipalkkakysymyksellä ei ole niin suurta merkitystä. Se ei ole relevantti, yritämme mennä se, sen yli tavallaan. Joka tapauksessa vähimmäispalkka jäsenvaltioissa ei mitenkään vaikuta paitsi mm, tiettyyn määrän työntekijöitä, mutta direktiivi olisi ilman tätäkin sama. Morvai. Uh, McIntyre ja sitten äh, Rova Morvai. Uh, thank you, Madam Chairman, and thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Silva teidän esityksestäni. Niin se oli hyvin mielenkiintoinen. Minun taustani on PK-yrittäjätausta, kuten edellinenkin puheen. Minulla on 25 vuotta yritys ja minun täytyy sanoa, että me emme olisi selvenneet ilman väliaikaisia työntekijöitä, jos joku henkilökunnasta on vaikka vuosi lomalla, niin emme me selviä ilman häntä, vaan pitää olla väliaikainen työntekijä, joka täyttää tämän aukon. Ja jos joku sairastuu, siihen tarvitaan myös väliaikainen työntekijä. Ja tämä toki voi johtaa täysipäiväiseen vakituiseen työn työsuhteeseen, koska jos sinulla on tällainen väliaikainen työntekijä, opit tuntemaan hänet, hän tuntee sinut ja, ja jos nähdään, että tämä on oikea henkilö täyttämään se paikka. En halua, että me ajattelisimme, että vuokratyö olisi paha asia, eikä osa-aikainen työntekijäkään ole paha. On paljon ihmisiä, jotka haluavat tehdä osa-aikaisesti töitä tai väliaikaisesti töitä. Joten ei saa unohtaa myös sitä näkökulmaa, että tämä väliaikainen työ olisi mahdollista vain tietyissä olosuhteissa, mutta että se olisi huono asia, ei se ole. Eikä yksikään pk-yritys selviäisi ilman sitä. Ei tässä ole kysymys vain sairaus- ja loma-aikojen aukoista, mutta on ehkäpä jokin projekti, joka kestää vain muutaman kuukauden. Et sinä silloin rekrytoi täysipäiväistä vakituista henkilöä ja sitten sano häntä irti. Ei vaan otat väliaikaisen henkilön esimerkiksi projektijohtajaksi tietylle ajalle. Olen kuullut liian paljon tätä negatiivista puolta. Halusin vain tuoda esiin sen, miten tärkeää on, että on mahdollista käyttää väliaikaista työvoimaa. Sitten kysymykseen. Minusta kuulosti siltä, että tämä kolme valitusta on hyvin vähän, mitä komissio on siis saanut. Ja me olemme kuulleet äh, Simonilta, että yksi tuli iso britannian ammattiyhdistysliitolta. Oletteko te saaneet minkäännäköisiä valituksia liittyen artiklaan 4 e- turhista rajoituksista tai kielloista. Madam Morvai. Ja sitten Rova Morvai. Köszönöm szépen, mosolyogtam végig eh, McIntyre képviselő. Puheenjohtaja, minä olen miettinyt ihan samoja asioita kuin McIntyre, mutta minua lähinnä tämä itketti, koska tässä puheenvuorossa tehtiin hyvin selväksi, että me elämme kahdessa erilaisessa todellisuudessa. Vanhat eh, jäsenvaltiot ja uudet eh, kolonialisoidut eh, jäsenvaltiot, kuten esimerkiksi minun kotimaani Unkari. Unkarille tämä vuokratyöilmiö merkitsee ihan muuta kuin se, mistä McIntyre puhui. Selitän teille. Selitän teille, mitä tämä merkitsee unkarilaisille työntekijöille. Se tarkoittaa sitä, että länsiyritykset, jotka toimivat Unkarissa, palkkaavat vain vuokratyövoimaa. Heillä ei ole lainkaan vakituista työvoimaa. Miksi? Siksi, että työntekijöillä työntekijöiltä voidaan ottaa kaikki oikeudet pois ja he tekevät työtä 200-300 eurolla orjatyötä. Sitä tämä ilmiö merkitsee meille. Jopa tämä ilmaisu vuokratyövoima. Useimmiten vuokrataan vaikkapa video tai, tai, tai pölynimuri, mutta ei ihmistä. Unkarissa ja ammattikielellä me puhumme vuokratyövoimasta. On yrityksiä, jotka vuokraavat toisille työntekijöitä. Ja sitten on yrityksiä, jotka vuokraavat itselleen näitä äh, ihmisiä. Mutta kysymys on ihmisestä. Missä tässä on ihmisarvo? Ja minulla on konkreettinen kysymys. Tietääkö komissio siitä, millä tavalla näitä mahdollisuuksia väärinkäytetään Unkarissa? Te sanoitte, että Unkarin työntekijät ovat tässä komission ad hoc työryhmässä edustettuna. Mutta onko siellä oikeasti Unkarin edustajia? Ketkä ne ovat? Keitä he ovat? Ja tiedättekö te, miten huonoissa olosuhteissa Unkarin työntekijät toimivat tehtaissa, jotka ovat äh, länsi-jäsenvaltioiden äh, omistuksessa. Tiedättekö te sen? Ja tiedättekö te, mitä kokemuksia Unkarin työläiset ovat joutuneet tästä keräämään? Well, um... no, ensiksi vastaan edustaja McIntyren kysymyksen. Kyllä, Yksi valituksista on nimenomaan Ruotsista. Se koskee artiklaa 4 ja kysymyksiä rajoituksista. Ja Saksan kansalainen sitten toisen kysymyksen, valituksen, joka koski työsuhteiden kestoa. Se on tämänhetkinen tilanne. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että komissio on myös ottanut lähestymistavan suhteessa jäsenvaltioihin, jotka eivät ole esittäneet kertomusta rajoitteiden käynnistä, käytöstä. Se maa on mainittu kertomuksessa on Luxemburg ja olemme Luxemburgin viranomaisiin yhteydessä. Unkarin työolosuhteet, Unkarin ammattiyhdistysliikkeet, työntekijöitä edustaa myös eurooppalaisissa rakenteissa ja ammattiyhdistysliikkeellä on mahdollisuus esittää näkemyksensä ja tunnistaa näitä kriittisiä tilanteita asiantuntijaryhmässä. Siellä mukana ovat työmarkkinoitapuolet ja lisäksi meillä on myös keskeinen sosiaalisen vuoropuhelun komitea, joka käsittelee nimenomaan vuokratyövoimaa. Se on asiantuntija tällä alalla. Siellä on yhtäältä Euroset työnantajien liitto ja toisaalta sitten ammattiyhdistysliikkeet, jotka edustavat työntekijöitä tällä puolella. Tämän tyyppiset asiat ilmestyvät säännöllisesti keskusteluiden puitteissa tähän keskuskomiteaan. Thank you. Eh, Kiitoksia. Nyt täytyy jättää tämä kohta esityslistalla. Olen varma siitä, että meillä on mahdollisuus palata tähän keskusteluun myöhemmin. Point seven on the agenda, uh, European Central Bank annual report, but you can't come back when we are... In, but you, you have to have those discussions. Tämä, jos haluatte keskustella näistä vielä, niin täytyy kertoa, salin ulkopuolella. Ja nyt sitten seuraavaksi Euroopan keskuspankki esittelijä Kaasa, olkaapa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kaikkia niistä tarkistuksista, joita on ehdotettu tähän lausuntoon. 88 tarkistusta, joista useimmat tarjoavat lisäarvoa tekstille ja ovat tehneet siitä tasapainoisemman. Erityisesti hyväksyn suuremman osan ehdotetuista tarkistuksista kappaleeseen 1. Ne sisältävät Tarkistus 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12. Näiden tarkistusten sisältämä tuo mm, tieto antaa paremman kuvan koko toiminnasta EU:ssa ja lisää relevanttia tietoa tekstiin. Käsittääkseni Nämä tarkistukset voidaan menestyksellisesti integroida kompromissiin. En vastusta myöskään tarkistusta 14, enkä tarkistuksia 15 ja 17, jotka liittyvät asioihin, jotka ovat myöskin huolestuttavia. Tarkistukset kappaleeseen 2 pyrkivät täydentämään tätä tietoa, antaen eurovyöhykkeen jäsenvaltiosta lisätietoa. Tässä haluan kiittää kollegoita tarkistuksesta 18, 20, 21, 22, 23 ja 24. Olen huomioinut sen tunteen, että nämä myönteiset indikaattorit voisivat heijastella tilapäistä työsuhteiden lisääntymistä, jota me, vastaan meidän tulee taistella. Olisi kuitenkin väärin sanoa, että kaikki työpaikkojen luominen johtaa tilapäisiin työsuhteisiin. Ja tämä kaikki on edesauttanut sitä, että olemme sanoneet että tasapainoisemman tekstin. Lisäksi tuen sitä, että jäsenvaltioissa on paljon erilaisia olosuhteita ja kun katsotaan tarkastuksia kappaleeseen kolme, olen suhtautunut epäilevästi tähän EKPn suositukseen kasvuista välisestä toiminnasta. Voin hyväksyä tässä kollegoiden tarkistukset ja näen, että tässäkin kohdin meillä on kompromissimahdollisuuksia. Voin tukea sitä painotusta, jota on painotettu korkeanlaatuisissa työpaikoissa, kuten esimerkiksi tarkistuksessa 54 kappale 4, Tuen niitä tarkistuksia, jotka lisäävät avoimuutta ja demokraattista vastuuta, kuten tarkistus 59, kun taas oli monia ajatuksia ehdotettuna tähän kappaleeseen, niin olen sitä mieltä, että jotkut niistä menevät liian pitkälle. Esimerkiksi eurooppalainen sosiaaliturvajärjestelmä on asia, jota en voisi tukea. Tarkistus 64 jos olen samaa mieltä siinä, että sosiaalinen pilari olisi hyödyksi. Olisi kuitenkin eri mieltä sen suhteen, että, että emussa sellainen pitäisi ottaa huomioon, mutta se voisi olla myös rinnan sen kanssa. Ja tarkistukset kappaleeseen viisi. Siinä on poistettu viittaukset joustavuuteen. Voin hyväksyä sen. Voin myös hyväksyä sen, että sisältää viittaukset parannettuun kilpailukykyyn ja työpaikkojen laatuun. Tarkistus 88 ja 87. Ymmärrän, mikä merkitys hintavakaudella on, mutta suhtautuisin varovasti siihen, että tämän tyyppisiä menettelyitä sisällytettäisiin perussopimuksiin. Olen varma siitä, että voimme menestyksestä löytää yhteisen pohjan, jonka avulla sitten saamme tuottaa tarkan ja tasapainoisen lausunnon. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Kasa. Annan SD-ryhmän edustajalle Lopesille puheenvuoron. En primer lugar, much... Ensinnäkin kiittäisin Eera Kasaa hänen tekemästään työstä viime viikkojen aikana. Haluaisin sanoa, että on erittäin relevantti tämä meidän mietintömme. On hyvä, että tämän teemme ja on hyvä, että jatkamme samalla tavalla tulevina vuosina, missä tuntuu siltä, että tämä on hyvä lähtökompromissi, jotta voidaan työstää sitten asiaa eteenpäin tulevina viikoina me haluaisimme, että tämä työ ja teksti tulisi tasapainoiseksi ja sillä olisi tiettyä vaikutusvaltaa, kun ajatellaan parlamentin lopusta kantaa. Mutta haluaisin ottaa esille hiukan meidän mielipiteitämme, ehdotuksiamme, mitä tulee EKP-rahapolitiikkaan, mitä se nyt, millaista rahapolitiikkaa se nyt harrastaa ja mitä se tulee tekemään tulevina vuosina. Ensinnäkin Haluaisin sanoa, että työmarkkinatilanne on todella huolestuttava ja makrotalouden tilanne on kielteinen, tulee olemaankin negatiivinen, erityisesti tiet, kevään tietojen mukaan tämä on aika selkeä, mutta kannattaa muistuttaa tästä 2013 työttömyys kasvoi, 2014 se on pysynyt erittäin korkealla, erittäin korkealla tasolla, siis varsin epätasapainoista työttömyys myös on maiden kesken on vähemmän investointeja, vähemmän luottoa liikenteessä. Tietysti korot ovat EKPssä ollut alhaalla ja 2013 niitä, niitä laskettiin, se olikin myönteistä, mutta on ihan selvää, että se ei vieläkään riitä. Se ei ole riittänyt siis sinällään tilanteen korjaamiseksi. On erilaisia politiikkoja, niitä tarvitaankin, epäperinteisiä. Pitäisi käyttää tavallaan Mm, ihan erityisiä politiikkoja tässä tilanteessa. On rakenteellisia ongelmia euroalueella ja nämä pitäisi ratkaista, mutta jos toimitaan vain kysynnän ja mm, puolella, kysyn näin jäsenvaltiot, e, Eurooppahan voi stimuloida finanssipolitiikkaa ja sen pitäisi käyttää tätä tilausta hyväkseen, mitä tulee kysyntään tarjontaan. Tarvitaan uudistuksia, että ei synnytä epävarmoja työsuhteita, epätasa-arvoa, joita on olemassa tietenkin, ja riski epävarmoista työsuhteesta on suurta. Sitten joustoon usein liittyy, joustoon täytyy liittää myös turvallisuus. Me, me haluaisimme korostaa EKPn mandaattia, se valvoo hintatasoa, mutta se, se, se seurata myös talouden edistymistä ja työllisyyden edistymistä ja suurempaa demokraattista valvontaa ja vaara tai riski, joka liittyy Euroopan talouteen, on varsin ilmeinen. Se ei ole, tässä pelataan, pelataan deflaatiota ja tällaista pysy, pysähtyneisyyttä. Kaikkihan tätä arvostelevatkin nyt. Ja on selvää, että on resepti tätä vastaan, nimittäin rahapoliittiset toimet voidaan elvyttää tavallaan inflaatiota. Ja sitten finanssipoliittisesti voidaan vaikuttaa neutraaleihin korkoihin ja toisaalta voitaisiin lisätä kysyntää ja sitten tarvitaan uudistuksia, että voidaan lisätä mahdollista kasvua. Draghi tänä kesänä sanoi, että että tässä ei tarvita mitään makrotalouden oppikirjoja, mutta nyt Eurooppa vaikuttaa kolme asiaa. Ensinnäkin rahapoliittinen stimulointi, sitä on tullut varsin vähän liian myöhään, niin sitten toiseksi finanssipoliittiset äh, kannustimet ei ole mitään tehty tällä rintamalla. Ja sitten kolmantena asiana siinäkään ei tehdä tarpeeksi. Toivottavasti tästä eteenpäin tilanne paranee. Thank you. I'll give the floor to my... Kiitoksia. ECRstä sitten seuraava puhuja. Ministeri, Kiitos. Ensin haluaisin kiittää esittelijää siitä, että yhteistyö on ollut erittäin hyvää ja että hän on ollut todellakin halukas löytämään yhteisiä kompromisseja. Minä olen myös sitä mieltä, että me voimme jatkossakin tehdä työtä sillä tavalla, että ECR-ryhmän kanssa saamme aikaan äh, asiakirjan, joka olisi hyväksyttävissä kaikille. Luonnollisesti haluan myös painottaa, että on tiettyjä asioita EKPn politiikassa, johon ECR suhtautuu hyvin kriittisesti. Minä olen sen omissa tarkistuksissani tuonut esiin esimerkiksi se, että äh, siirretään näitä velkoja EKPn taseessa ei ole hyvä ajatellen äh, veronmaksajia. Ja sitten luonnollisesti tämä äh, pyrkimys alentaa työttömyyttä euroalueella, siihenkin se vaikuttaa. Eli me vaadimme nopeita, kiireellisiä työmarkkinapoliittisia tekoja, sitä me tuemme. Ja luonnollisesti tästä varmasti tulee hyvä asiakirja ja löydämme kompromissit, jolla voimme ylläpitää tasapainoa ja kaikkien näkemyksiä. Kiitos. Thank you, Madam Harkin from ALDE. Kiitoksia, edustaja Harkin ALDEsta. Uh, Madam Harkin from ALDE Group, the floor is yours. Edustaja Harkin ALDEsta, teillä on puheenvuoro. Madam Harkin, she's... No, oh, sorry, yeah. Then we'll go to... Ai anteeksi. No mennäänkin sitten GUE-ryhmän piiriin. Liarik. Not here. Uh, oh. Ei ole paikalla. Uh. Ai onneksi. Koska näin pääsemme sitten eteenpäin. Aikataulussa ei ole niin paljon liikkumavaraa. Vihreät. Karimatel. Ei. EFD, Laura Agia, ei halua käyttää puheenvuoroa. Grazie, Presidente. In, eh, in prima istanza volevo... Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin eh, kiittäisin herra Kaasaa hänen työstä, työstään ja sanoisin, että minäkin pidin hänen suhtautumistaan varsin avoimena mitä tuli meidän kannanottoihimme, joita halusimme lisätä. Alun perin olimme sitä mieltä, että tämä oli aika yksipuolista tekstiä, emmekä olisi pystyneet sitä hyväksymäänkään. Mutta kuitenkin sitten keskusteluiden edetessä tuli selväksi, että tiettyjä avauskohtia tuli ja me pystyimme sovittamaan tarkistuksia meille tärkeisiin kohtiin. Meillä on kahdeksan tarkistusta. Ne ovat meille ihan avainkysymyksiä, koska olemme sitä mieltä, että ne kiinnittävät huomiota tilanteen vakavuuteen työllisyysmarkkinoilla ja taloudessa Italiassakin viime aikoina. Yksi tarkistus, jonka teimme, liittyy budjettisääntöjen noudattamiseen niin, että emme näe, että ylitetään kolmen prosentin budjettivaje. Kolmen prosentin vaje on sellainen kysymys, jossa tarvitaan hiukan lisäselvennyksiä. Voi hyvinkin olla niin, että jäsenvaltiot haluavat investoida, ja tämä silloin tarkoittaa velkaantumista. Joskus on ihan olennaista toimia näin, jos tarkastellaan rahavirtoja ja halutaan varmistaa, että reaalitalous saa luottoa ja rahoitusta silloin. Tämän pitää tavallaan vaikuttaa arviointiin. Pitää varmistaa, että rahoitusta löytyy. Se on tavallaan happea pk-yritykselle ja tätä kautta se on tärkeä asia työllisyydestä toinen asia, josta teimme tarkistuksen, on tarkistus numero kaksi, tai siis teemme tästä asiasta tarkistuksen 12. Olimme sitä mieltä, että alkuperäinen versio ei ollut tasapainossa, mitä tulee työttömyyteen. Antaisin työttömyydestä yhden tilastotiedon tässä vain. Ja työttömyysluvut vaihtelevat hurjan paljon eri maissa. Saksalla on alhaisella tasolla ja jopa 57 prosentissa ollaan Kreikassa. Nämä mittasuhteet kyllä kertovat, mikä tilanne, tilanne on. Mitä tulee EKP, hen sen sijaan, että puhuttaisiin institutionalistamisesta, pitäisi puhua avoimuudesta ja demokraattisesta vastuusta, ja sen pitäisi olla taustana EKPn toiminnalle ei voida kuvitellakaan, että EKPtä ei uudistettaisi, jotta se tulisi demokraattisempi ja avoimempi elin. Tässä joitakin kohtia, jotka halusimme esittää, ja olemme siis tehneet näissä tarkistuksia. Muutoin tämä teksti olisi jäänyt yksipuoliseksi ja halusimme enemmän korostusta työllisyyden elvyttämiseen – myös euroalueen ulkopuolisissa maissa niin, että voimme oppia muilta. Ja ne maat, jotka ovat euroalueessa, ne voitaisiin nähdä jonkinlaisessa kontekstissa, jotta ymmärrettäisiin tilannetta paremmin. Ja ihan niin kuin sanoin, tässä on kriittiset kommenttimme meiltä. Thank you, Mr. kasa. Kiitoksia. Edustaja Kaasa sitten viimeiset sanat. I would like to... Ihan nopeasti haluaisin kiittää kollegoita näiden eh, tarkistusten analysoinnista sekä yhteistyön hengestä, joka toivon mukaan jatkuu tulevinakin päivinä, jotta löydämme yhteisen pohjan ja tuottamme sitten, kuten sanoin aikaisemmin, tasapainoisen ja hyvän lausunnon. Thank you, uh, Mr. Kasa and all the others of you. The adoption in... Kiitoksia edustaja Kaasa ja muut. Ensimmäinen toinen joulukuuta hyväksytään työllisyysvaliokunnassa tämä ja kahdeksas päivä Ekonissa. Asia tulee ensi vuoden helmikuussa täysistuntoon. Nyt pääsemme kohtaan kahdeksan esityslistalla. Olemme pyytäneet työllisyysvaliokunnalta tutkimusta joka koskee vammaisille henkilöille toteutettavien kohtuullisten mukautusten ja suojatyökeskusten kustannuksista ja tuotoista. Seitsemän henkilöä on tässä taustalla tätä tutkimusta tuottamassa. Keris Harper ja Leger edustavat kaikkia näitä seitsemää ja he käyvät läpi ja kertovat meille lyhyesti siitä, minkälaisiin päätelmiin he ovat päässeet tutkittuaan näitä eri aihealueita, joita pyysi meitä tutkimaan. Herra Lige ensin. Kiitoksia. Olen täällä kollegojen kanssa. Me, me, molemmat, me saimme tehtäväksi tehdä tämän tutkimuksen ja e, esitellä sitten tutkimustuloksia. Käyn yksityiskohtaisemmin tätä aihetta kyse on asuntopolitiikka, suojatyöpaikat vammaisille, kustannushyötysuhteet ja miten saadaan tuottoa investoinnille. Me todellakin yritimme ottaa selvää, mitä oikein EU-ssa tapahtuu ja yritimme löytää mielenkiintoisia esimerkkejä, joilla voidaan korostaa tiettyjä seikkoja ja mitä voidaan oppia, minkälaisia vaikeuksia on, kun tutkitaan sijoituksen tuottoa tämän politiikan saralla esimerkiksi. Tässä lyhyesti, miltä tämä näyttää. Ei tämä ole kovinkaan pitkä, vakuutan teille. Mieluummin teille vastailisin teidän kysymyksiinne. Sitten esittelen lyhyesti tätä tutkimusta. Kun olemme tutkineet sijoituksen tuottoa, mitä tulee työ, suojatyöpaikkoihin ja asuntopolitiikkaan vammaisten kohdalla, erityisesti tarkastelemme näitä suojatyöpajoja ja kohtuullista asuntoa, asun, asu, asumista vaikka tarkastamme tätä erikseen, meistä oli kuitenkin järkevä niputtaa nämä kaksi yhteen. Menen kohta tähän tarkemmin. Sitten tarkastelemme vaihtoehtoista työmarkkinapolitiikkaa ja miksi näin teimme johtuu siitä, tämä nähdään kyllä myöhemminkin, että määritelmät eri jäsenvaltioissa äh, vaihtelut On vaikea osoittaa, mikä on kohtuullinen asunto, mikä on suoja työ ja niin edelleen. Menemme tähän yksityiskohtaisemmin. Me keskityimme kuuteen maahan, Belgia, Saksa, Unkari, Espanja, Ruotsi ja yhdistynyt kuningaskunta. Teimme myös kuusi talousta analyysiä. Ne ovat hiukan erilaisia, jotkut liittyvät kustannushyötyanalyysiin. Kerron niistäkin kohta tarkemmin. Mutta tarkastelemme Saksan kiintiöjärjestelmää ja pääasiassa muutoksia kiintiöjärjestelmässä 2000 sitä niin yhdistyneen kuningoskunnan syrjän kieltävää lainsäädäntöä ja vammaisten kohdalla. Sitten Unkarissa käsittelemme suojattuja työpajoja, sitten sosiaalirahaston rahoittamia liettulaisia projekteja, ehkä tunnettekin näitä esimerkkejä. Sitten yritimme saada erillisen perspektiivin, kun tarkastellaan tuettua työ, työllisyyttä USAssa ja sitten teimme katsastuksen, jossa käsiteltiin erilaisia kokeita, joita tehtiin. Kyse oli yksittäisistä sijoituspalveluista, mutta antaakseni teille hiukan enemmän taloudellista näkökulmaa, niin annan tässä puheenvuoron kollegalleni. Niin kuin tässä sanottiin, metodologia, jota käytimme tässä, oli tämä kustannushyötyanalyysi. Haluaisin käyttää hetken tähän ja kerron, mihin pyrimme niin kuin nimikin antaa ymmärtää, kustannushyötyanalyysin tarkoituksena tarkastella erilaisia interventioita, joita voidaan ymmärtää kustannukset, joita tähän liittyy, kun toteutetaan näitä toimia ja verrataan tätä sitten tehokkuuteen, tuloksellisuuteen, miten on vaikutettu tavoitteisiin, jotka on alun perin asetettu analyysin tarkoituksena on yrittää sitten verrata näitä kustannuksia ja etuja y- yhteisessä formaatissa. Usein käytämme tässä rahaa formaattina tavallaan tarkoituksena identifioida onko joku tietty aloite ollut vasten, antanut vastennetta rahalle ja on saatu sijoitukselle tuottoa. Niin kuin usein näissä asioissa käy, jossakin vaiheessa joku tyyppiset vaikutukset, edut, e, niitä ei voida määritellä rahana, joten tässä raportissa emme yritä, yritämme korostaa, milloin asia on tärkeä, vaikka mitään hintalappua ei voida tähän pistää. Sitten toinen asia, joka liittyy kustannushyötyanalyysien tekemiseen, on perspektiivikysymys. Tämä näkyy tästä raportistakin, että on erilaisia perspektiivejä, joita on valittu. Voimme puhua yksilön kohdalta pärjääkö yksilö tämän takia takia paremmin, voimme tarkastella hallitusten kannalta asioita onko tullut sijoitukset tuottoa, onko työllisyys parantunut ja niin edelleen. Tai voimme ajatella laajemmin asiaa yhteiskunnan kannalta. Ajattelemme koko, kokonaisvaltaisesti taloudellisia ja yhteiskunnallisia tuloksia. Nämä ovat varsin erilaisia analyysejä, vaikea saada tietoja, mutta yritimme kuitenkin analysoida näitä eri kohtia. Sitten vielä lopuksi haluaisin puhua äh, attribuutiokysymyksestä, kuinka helposti hyvin voidaan identifioida syy ja seuraus, miten voidaan tutkia, mitä on tehty, onko se vaikuttanut todellakin tuloksiin, joihin on pyrittykin. Ja voitte nähdä, että raporteissa josta kohta puhun tarkemmin, on joukko kysymyksiä, jossa metodologia muuttuu, että varmistamme, että saamme mahdollisimman hyviä esimerkkejä eh, tuloksista ja vaikutuksista. Sorry, I forget to do this. Uh, some, some of the... Osa näistä haasteista, ensimmäinen haaste ei oikeastaan ole mikään haaste, vaan se on nimenomaan se asia, jota me tarkastelemme, eli miten eh, näiden eh, vammaisten ihmisten työttömyysaste eh, on lähes kaksinkertainen verrattuna muuhun väestöön. Ensimmäinen syy on tämä määritelmä. Miten määritellään vammaisuus eri jäsenvaltioissa lääketieteellisesti ja sosiaalisesti vamma? Eli pähkinäkuoressa tämä määritelmä asettaa nämä ihmiset eri tilanteeseen. Eli sanotaan, että sinä olet henkilö, joka et voi tehdä jotain tiettyä asiaa, kun taas sosiaalinen määritelmä olisi enemmän oikeutettu, kun sanotaan, että ihmiset ovat vammautuneet ihmiset eivät välttämättä pysty elämään tässä yhteiskunnassa jos katsotaan koko tätä raporttia, niin tämä on hankalaa johtuen nimenomaan siinä, että vammaisuuksia on erilaisia, on mielenterveysongelmia ja niin edelleen. Ja sen pohjalta me hyvin nopeasti totesimme, että jäsenvaltioissa samat sanat eivät merkineet samaa asiaa ja että määritelmät eivät ole hyvin mitenkään selkeitä ja tarkkoja. On erittäin vaikea identifioida, mistä me puhumme eri jäsenvaltioissa. Mutta me yritimme. Eli ensimmäinen asia, mitä me katsoimme näissä suojatyöpaikoissa, oli se, että ei ole mitään yhteistä määritelmää suojatyöpaikalle jäsenvaltioissa. Se, mitä me näimme tällaisena yhteisenä näkemyksenä, oli se, että nämä suojatyöpaikat ovat paikkoja, jossa otetaan töihin ihmisiä, joilla on vammoja ja että he työskentelivät yhdessä erillään muista työntekijöistä. Yksi vaikeus oli myös se, kun me yritimme skematisoida tätä, oli se, että nämä työpaikat niillä on usein erilaisia tavoitteita. Jossain jäsenvaltioissa nämä suojatyöpaikat todellakin yrittivät auttaa ihmisiä, joilla oli vakavia vammaisuuksia päästä työelämään ja että sitä pidettiin tavallaan tällaisena hoidon vaihtoehtona kuin muunlaisen työttömyyden työllisyyden vaihtoehtona, kun taas jossain jäsenvaltioissa taas tämä siirto kohti työ, työllisyyttä tuntui tärkeämmältä, mutta että se johti myös väärinkäytökseen. Joten se, mitä me yritimme osoittaa, on, että vaikkakin meillä on tässä näitä eri laatikoita tällaista perinteisistä suojatyöpaikoista ja sitten tällaisia siirto suojatyöpaikkoja, joilla pyrittiin siirtämään ihmisiä kohti avoimia työmarkkinoita. Me teimme sitten tällaisen kustannushyötyanalyysin ja nyt ottakaa huomioon kaikki nämä porsareet, mitkä Gareth juuri kertoi. Me katsoimme tätä taloudellisesta näkökulmasta ja näimme, että Sivitan tämä unkarilainen suojatyöpaikka, jota tarkastelimme, se ei ollut, kustannushyötysuhde ei ollut hyvä sen vuoksi, että se raha, mitä hallitus tähän sijoitti, tuli takaisin pienempänä. Oliko tämä suhde, oli noin 20 senttiä per euro. Kysymys siitä, että onko tämä se, mitä ylipäätään kannattaisi katsoa, koska kaikkia hyötyjä ei voida, kuten Gareth sanoi, tarkastella öö, taloudellisesti pelkästään. Ja vaihtoehtona on ehkä se, että, että nämä ihmiset eivät sitten olisi työssä, vaan he olisivat hoidossa. Eli tähän liittyy kustannuksia perheille, ihmisille, jotka auttavat ja tukevat näitä ihmisiä silloin, jos he eivät olisi suojatyöpaikassa. Toinen, joka liittyy näihin tavallaan siirtäviin suojatyöpaikkoihin, joilla pyritään auttamaan ihmisiä kohti avoimia työmarkkinoita, niin vain hyvin pieni osa Eh, ihmisistä siirtyi näistä tällaista siirtosuojatyöpaikoista avoimille työmarkkinoille. Tässä valiokunnassa tästä puhuttiin viime vuonna ja se luku, mitä käytettiin, perustui vuoden 2009 tutkimukseen, mutta todellinen kysymys onkin, että vaikkakin he pääsevät avoimille työmarkkinoille, niin tämä työllisyys on usein lyhyen aikavälin sopimus. Esimerkiksi Ruotsissa tässä on eh, esimerkki, anteeksi miten tämä lausun, mutta Samhel, joka tuottaa näitä tai tarjoaa näitä suojatyöpaikkoja, mutta myös siinä vaiheessa, kun on siirrytty tavallisille työmarkkinoille, niin Samhel tarjoaa heille mahdollisuuden palata takaisin näihin suojatyöpaikkoihin. Seuraava asia, mitä me tarkastelimme, oli sitten tämä kohtuullinen majoitus, asuminen. Se, mitä me nyt kutsumme kohtuulliseksi asumiseksi, perustuu kolmeen asiaan. Ensinnäkin asumisen ja työpaikan täytyy olla soveliaita. Niiden täytyy olla soveliaita tälle kyseiselle henkilölle – eikä tämän pitäisi aiheuttaa kohtuutonta taakkaa työnantajalle. Eli siis tämä voi nyt olla kaikkea pyörätuolirampista, kaiken näköisiin fyysisiin sopeutuksiin. Ja sitä, että että millä tavalla voidaan antaa tukea itse siellä työpaikalla. Ja me sitten linkitimme tämän äh, myös tällaiseen yleiseen designiin, ja ehkäpä te näette nämä kaksi pientä kuvaa täällä, koska tämä tällainen yleinen design perustuu jälleen tähän sosiaaliseen vammaisuuden määrittelyyn, osoittaa, että mikäli me rakennamme ympäristöä äh, ympärillämme, niin täytyy huomioida erilaiset tarpeet, ja silloin me vähennämme myös niitä tarpeita, mitä työpaikoilla tarvitaan, myöhemmin. Eli tässä on esimerkkejä portaista. Joko voi olla tällainen ramppi, tai sitten tämä ramppi voidaan ottaa tässä suunnittelussa jo portaissa huomioon. Ja tämä on tällaista yleistä suunnittelua, koska muistaakseni tätä käytettiin ensimmäistä kertaa julkisissa, julkisten hankintojen direktiivissä. Sen senelekille on nyt annettu mandaatti tarkastella tätä konseptia yleisestä, yleishyödyllisestä suunnittelusta. Vielä yksi asia liittyen tähän työpaikkojen sopeuttamiseen on, että hyvin vähän on tehty vammaisille. Se, mitä on tehty, on se luku, mihinkä usein viitataan, on tämä, että tämä suhde olisi 1,48 per euro käytetty. Mutta tämä nyt on hyvin epävarma ja vaikuttaa viimeisten keskustelujen perusteella, että tämä luku on 1.18 on se, mitä käytetään. Mutta on vaikea ymmärtää kuitenkaan, miten tämä toimii. Alankomaissa on tehty tutkimuksia, jotka osoittavat, että tämä tällainen työpaikkojen tai yleisten tilojen sopeuttaminen on kustannushyötysuhteeltaan hyvä. Ja viimeinen asia liittyy sitten vaihtoehtoisten työmarkkinoiden palveluihin Tämä on hyvin laaja alue, joka on jaettu neljään päälaatikkoon, jotka jo aikaisemmin otin esiin. Ensinnäkin aktiiviset työmarkkinapolitiikat ovat periaatteessa positiivisia toimia. Ne voivat toimia tahansa koulutusta, tukemista, opetusta, auttaa ihmisiä pääsemään työhön esimerkiksi tämä äh, Towards Work Program-ohjelma Liettuassa, joka on hyvin äh, mielenkiintoinen ohjelma. Tämä, tässä projektissa koulutettiin äh, ihmisiä puhumaan viittomakieltä, käyttämään viittomakieltä ja sillä tavalla autettiin esimerkiksi mykkiä ihmisiä etsimään työpaikkoja. Yksi, mikä tässä oli hyvin mielenkiintoinen näkökulma tässä projektissa, oli se, että vaikka se oli voimassa vuodesta 2009 vuoteen 2012, ne ihmiset, jotka oli koulutettu tässä ohjelmassa, ovat yhä vielä työssä ja sen vuoksi nämä vaikutukset olivat pitemmät. Ja lyhyen aikavälin siis siinä vaiheessa, kun projekti oli käynnissä, se oli hyvä kustannushyötysuhdeltaan, mutta jos katsotaan näitä pitemmän aikavälin vaikutuksia, niin se on vielä parempi tämä kustannushyötysuhde. Ja toinen otsikke on sitten passiiviset työmarkkinapolitiikat. Ne ovat hieman ristiriitaisempi asia, koska tämä johtaa, sata saattaa johtaa tulojen vähenemiseen. Tässä voi olla tietenkin kysymyksestä palkkatuesta tai tuesta, kun palkataan vammaisia ihmisiä. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että suurin asia vaikuttaa olevan se, että vammaisista tuntui siltä, että heillä on tällainen stigma, jos heidät äh, palkataan tällaisten työllistämistoimien kautta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että äh, vammaisia palkattiin tällaisten äh, työllisyyspoliittisten toimien kautta ja että tämä olisi syy, tämä työllisyystoimi olisi syy, miksi heidät palkattiin, eikä se, että he olisivat päteviä ja nyt sitten käyn lävitse tämän hieman yksityiskohtaisemmin, koska me teimme tämän kustannushyötyanalyysin tästä. Mutta kuitenkin yleisesti ottaen näillä on ollut positiivisia vaikutuksia, koska nämä ovat tällaisia hyvin laajoja toimia jotka ovat yleisempiä kuin pelkkä työllistyminen. Ja me tässä esimerkiksi käsittelimme tai tutkimme tätä syrjimättömyyslauseketta Isossa Britanniassa. Mutta Garrett kertoo enemmän näistä talousnäkymistä. Minä en ole ekonomisti. Mutta näyttää siltä, että Isossa Britanniassa ainakin kun tämä syrjimättömyyslauseke otettiin käyttöön, niin tämä on johtanut siihen, että noin 180 000 ylimääräistä ihmistä vammaista ihmistä on saanut työpaikan ja tämä ei vaikuttanut ainoastaan näiden ihmisten omaan elämään, jos katsotaan tätä taloudellisesti. Se merkitsee myös sitä, että vuonna 2013 noin 361 miljoonaa puntaa tuli lisää tuloja. 184 miljoonaa puntaa tuli valtion, valtion kassakirstuun erilaisten maksujen tai tukien jäämisen myötä. Ja sitten me, me puhumme näistä yleisistä toimista ja me puhumme tässä kiintiöistä 21 jäsenvaltiossa, mutta tarkastelimme erityisesti Saksaa siksi, että Saksasta oli paljon tietoa saatavilla. Se, mikä oli mielenkiintoista, oli, että tämä saksalainen kiintiöjärjestelmä muuttui vuonna 2000. En käsittele tätä nyt yksityiskohtaisesti, mutta tätä kiintiötä vähennettiin, mutta rakenteet ja rangaistu, rankaisumaksut muuttuivat myös. Ja jos katsotaan tätä, miten vaikutti, kiintiöiden vähentäminen vaikutti, se vaikutti myös tähän sakkorakenteeseen ja sitä kautta tämä vaikutti enemmän. Se, että tätä rakennetta muutettiin, se teki sen kalliimmaksi työnantajalle olla täyttämättä tätä kiintiötä, joka merkitsi sitä, että mahdollisuus saada työtä, vammaisen henkilön mahdollisuus saada töitä koski, parani noin 2,2-3,5 prosenttia, joka ehkäpä nyt kuitenkin on aika pieni maksujen kannalta. Jotkut asiat, mitä me suosittelemme, ensinnäkin tutkijana minä enemmänkin arvioin, mutta Gareth, eh, joka on ekonomisti, taloustieteilijä, niin, niin mehän tässä, meillä on mukana näköisiä ihmisiä näissä tutkimuksissa, niin se, että ei ole selkeitä määritelmiä, yhtäläisiä määritelmiä tekee eh, vaikeaksi, hyvin vaikeaksi tällaisen vertailevan tutkimuksen jäsenvaltioiden kesken. Ja siihen liittyen mm, tutkimuksen kautta tutkimuksia voidaan toki tehdä, mutta ennen kaikkea tällaisia pitkän aikavälin akateemisia tutkimuksia todellisista kustannuksista ja investoinneista. Tästä on tehty todella hyvä tutkimus. Ecolis ja tässä on kysymys palveluista, joita annetaan mielenterveyspotilaille se aloitettiin USAssa ja sitten sitä on käytetty muuallakin maailmassa. Mutta EUssa tehtiin kuudessa kaupungissa tällainen kokeiluprojekti, kuusi täysin erilaista kaupunkia ja jokaisessa oli tällainen kontrolliryhmä. Ja tämä on hyvin selkeästi osoittanut sen, miten arvokas tämä IPS on. yksilöllinen sijoittaminen töihin. Ja se, että millä tavalla voidaan auttaa ihmisiä jo ö, tässä suunnitteluvaiheessa, ei, esimerkiksi rakennusten suunnitteluvaiheessa, eikä sitten jälkeenpäin tarvitse sopeuttaa niitä ihmisten tarpeisiin. Ja se, että äh, näitä julkisten tilojen äh, sopeuttaminen vammaisten tarpeisiin, se voidaan äh, rahoittaa valtion rahojen kautta niillä rahoilla esimerkiksi, mitä on saatu esimerkiksi sakoista, joita on annettu yrityksille, jotka eivät ole täyttäneet näitä vammaiskiintiöitä. Tämä tällainen konsepti, että käytetään rahaa, eikä se nyt varmasti ole ainoa raha, mitä on käytettävissä, mutta että varmistaa se, että se raha, mitä saadaan, sakkojen kautta liittyen siihen, että työlainsäädäntöä ei ole noudatettu, niin sitä kautta ehkäpä voitaisiin helpottaa suojatyöpaikkojen luomista ja löytämistä. Ja Euroopan sosiaalirahastolla on ollut myös tärkeä rooli kaikissa näissä asioissa, jotka olen tässä ottanut esiin. Joten kiitokset teidän huomiostanne ja nyt sitten otamme vastaan mielemme kysymyksiä. Well, uh... Niin, kiitoksia. Te ette halua käyttää puheenvuoroa, selvä. Edustaja Howard pyysi puheenvuoroa. Tämä on hieno tutkimus ja on oikein mukava päästä yksityiskohtiin sen suhteen, millä tavalla vammaiset voivat saada myöskin tasa-arvoisen kohtelun työmarkkinoilla. Ja olemme tällaista kohtuullista mukauttamista vaatineet jo pitkään. Useimmat ajattelevat, että se kohdistuu nimenomaan asuntotuotantoon, tämä accommodation-sana englanniksi, mutta tässä puhutaan siis mukauttamisesta, sopeuttamisesta, työpaikan tarjoamista, erityispalveluista, niin että työntekijät, työnantajat tekevät mukautuksia ottaakseen vastaavammaisia työ, mm, tekijöitä työpaikalle. Ei, kysymys tulee vähän myöhään, mutta ja valitan sitä. Kysymykset, jotka haluaisin esittää, on ensinnäkin tämä vanha malli. Ymmärrän, mitä täällä sanottiin vammaisen, vammaisuuden sosiaalista mallista. Meillä oli vanhoja näitä työpajoja, jotkut olivat hyviä, toiset eivät. Ja nyt on siirrytty kohti sitä, että parannetaan olosuhteita suojatyökeskuksissa niin, että siellä noudataan täysin työntekijöiden oikeuksia, minimipalkkaa ja niin edelleen. Samalla myöskin on painotettu paljon tuettuja työpaikkoja niin, että vammaiset saavat sen tuen, jonka ansaitsevat. Ja mielelläni haluaisin kuulla siitä, ollaanko siirtymässä yhä enemmän kohti suojatyökeskuksia näissä maissa, joita tutkittiin. Toiseksi kannatan voimakkaasti tämän mietinnön sitä osaa, joka liittää tämän YK vammaisten oikeuksia koskevaan pöytäkirjaan. Euroopassa ja maailmassa on pyritty parantamaan vammaisten henkilöiden oikeuksia. Ne kuusi maata, joita tutkittiin, selvisikö, miten pitkälle politiikan tekijät hyödyntivät tuota yleissopimusta tässä suhteessa. Ja kolmas kysymys liittyy taloudellisiin vaikutuksiin, joita leikkauksilla on. On tietysti selvää, että tämän talouspolitiikan seurauksena nimenomaan vammaiset ovat joutuneet sen uhriksi. Heitä epätodennäköisemmin on palkattu. Eli me emme voi katsoa tätä tutkimusta kysymättä, mitä te tästä saitte selville työnne aikana. Omassa maassani yhdistyessä kuningaskunnassa olen nähnyt, että jos on vammainen, niin työttömyystodennäköisyys on kaksinkertainen. Tässä viitataan myös OECD-löydöksiin, jonka mukaan palkat ovat paljon matalammat ja kuningaskunnassa vammaisille. Ja Britanniassa tuki vammaisille on vähennetty. Ja nämä tällaiset leikkaukset on tehty, niin ne on ollut täynnä vastakkainen vaikutus. Euroopasta sosiaalirahastoa on käytetty yhdistyneessä kuningaskunnassa 35 prosenttia tuensaajista olivat vammaisia tai henkilöitä, joilla on ollut pitkän aikavälin sairauksia. Ja nyt tämän uuden hallituksen aikana tällaisia tuensaajia on vain 15 prosenttia. Nämä ovat aika pahoja lukuja Britannialle ja sen pitäisi järkyttää brittiä, mutta haluaisin myös kuulla näistä teidän muista löydöksistä. Puheenjohtaja, otetaan kaksi kysymystä tähän samaan syssyyn. Szanowni Państwo, ja również chciałbym pogratulować tego. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, minäkin haluaisin onnitella teitä tästä asiakirjasta ja kiittää pääosastoa tästä hyvin kattavasta lähestymistavasta. Olette lähestyneet sitä, miten tehokkaasti vammaisia tuetaan työmarkkinoilla erittäin hyvällä tavalla. Minusta on oikea hetki todeta, että olen kovin kiitollinen ja haluaisin kiittää niitä jäseniä työllisyysvaliokunnassa, jotka olivat aktiivisia jo edellisen toimikauden aikana. Nimenomaan heidän aloitteensa ansiosta laadittiin tämä asiakirja. Minulla on ehdotus. Tätä kokousta pitäisi käsitellä ihan ensimmäisenä tilaisuutena käsitellä tätä asiakirjan luonnosta – Asiakirjahan on aika kattava ja aihepiirikin on monimutkainen. Asiakirja on saatavilla vain englanniksi tässä vaiheessa ja tästä syystä en kyennyt lukemaan ja analysoimaan sitä perusteellisesti. Uskon, että mut kollegat ovat samaa mieltä. Siitä syystä kun puhutaan kommenttijättämisen määräajasta huomenna aamulla, niin se ei ole kyllä realistista. Ei tässä ole riittävästi aikaa annettu meille kommentoida tätä. Meidän tulisi hyväksyä samankaltaiset kriteerit kuin mitä mietinnöissämme on. Ja olen sitä mieltä, että me tarvitsemme noin kuukauden aikaa, jotta voimme tutustua tähän luonnokseen ja jotta voimme kääntyä asiassa omien asiantuntijoidemme puoleen. Kyseessä on erittäin tärkeä asia, sillä asiakirjan virallinen versio on sellainen, jota, joka toimii varmasti viite kehyksenä monissa eri kysymyksissä, ei pelkästään parlamentaarisessa työssämme, vaan myös monille tutkijoille se on inspiraation lähde, kansalaisjärjestö, käyttöön ja se inspiroi ja sitä keskust- siitä keskustellaan varmasti myös kansallisissa parlamenteissa. Siitä syystä, kun otetaan huomioon tämän asiakirjan merkitys ja sen mahdollinen vaikutus, on oleellista, että asiakirjan sisältämä tieto heijastelee todellisuutta ja on relevanttia. Meidän täytyy varmistautua siitä, että tämä asiakirja on hyödyllinen työkalu, joka helpottaa työtämme. Tässä vaiheessa keskustelujamme haluaisin ottaa yleisluontoisen epäilyksen esille. Minun mielestäni esillä oleva asiakirja ei ota riittävästi huomioon niitä saavutuksia ja sitä työtä, jonka maailmanlaajuinen vammais- kertomus VH: on valmistelemana ja Maailmanpankin valmistelemana on saanut aikaiseksi vuonna 2011. Tuo kertomus on erittäin tärkeä, mutta siihen ei viitata lainkaan tässä asiakirjassa. En ole varma, mihin asiantuntijat viittasivat tässä mietinnössä. Heihin ei viitata suoraan. Emmekä tiedä, mitä he ovat saavuttaneet, mitä asiakirjoja he ovat tuottaneet. Meillä ei ole siitä riittävästi tietoa. Tunnistan, tunnustan, että olette hyväksyneet tietyn metodologian ja olette pohjanneet työnne tietyille kriteereille. Olet valinneet vai, tietyt jäsenvaltiot, Valitan sitä, että Puolaa ei otettu huomioon tässä analyysissä. Samoin en ole nähnyt tällä lainkaan puolalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä. Yhteenvetona haluaisin todeta vielä kerran, että tämä asiakirja on erittäin arvokas. Se yhdistää kaikkein tärkeimmät elementit, jotka ovat olennaisia päätöksenteossa. Investointianalyysit ja investointien vaikutusanalyysit ovat tärkeitä poliitikoille, koska sen määrin mahdollistaa sen, että saamme nähdä, mitä kentällä tapahtuu ja mahdollistaa oikeiden päätösten ja mielipiteiden laatimisen. Siitä syystä minulla on vaatimus sen suhteen, että antakaa itsellemme aikaa lukea tämä luonnos. Tehdään se huolella ja käytetään riittävästi aikaa kommenttien esittämiseen. Tässä vetomuksessani öö, olisin myös samaa mieltä sinä mitä Adam Kosha on sanonut tässä suhteessa. Hän ei tänään puhu täällä, mutta puhuu myös hänen nimissään, jotta me saisimme pidemmän määräajan kommenttien esittämiseen. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia näistä puheenvuorosta. Te otitte erityisesti esille kieliversiot ja aikataulun. Tähän tuolla yksikössä palataan. Itse kertomus on 232 sivuinen, mutta minusta meidän täytyy kohdella tätä asiaa huolella. Joten olen varma siitä, että ratkaisuja esitetään sen suhteen, että jokainen halukas voi syvällisemmin perehtyä tähän. Ja ne, jotka haluavat esittää omia ehdotuksia, voivat näin tehdä. Eli tähän asiaan palataan vielä ja Tämä oli yksi eh, ensimmäinen alustava lyhyt vastaukseni näihin kysymyksiinne. Edustaja Plura. Meillä on Ruotsissa rokkimuusikko, jonka nimi on Plura. Ja nyt annan puheenvuoron teille, jotka haluatte vastata jotenkin tähän kysymykseen. Thank you very much. I'll, I'll answer... Kiitoksia vastaan joihinkin muihinkin kysymyksiin. Myöhemmin aloitan herra Hauerin kysymystä. Ensimmäinen liittyi suojatyöpajoihin, työpaikkoihin, missä määrin me näimme tässä tiettyä mm, siirtymää. Tässä, mikä, mitä liittyy näihin työ, suojatyöpaikkoihin, niin kuin hänkin selvästi sanoi, tämä liittyy kaksikin asiaa tai ongelmaa, mikä on tavoitteena. Ikävä kyllä tähän liittyy myös standardit ja äh, ehdot ja olosuhteet, joissa näitä työpajoja on pidetty. Sitten on sellaisia seikkoja, että joissakin jäsenvaltioissa ihmiset nähdään näissä paikoissa työntekijöinä, niitä työlaki suojelee heitä, mutta ei kaikkia. Tämä on vielä uusi ongelmakerros, joita on siis ongelmia. Todellakin on kerrostunut tämän asian yhteydessä. Olemme todella yrittäneet keskittyä siihen, mitä meitä pyydettiin tekemään, mutta voitaisimme laatimaan kymmenkunta samanlaista raporttia muistakin tähän liittyvistä asioista. Mitä tulee ystävän YK on vammaisten oikeuksien yleissopimukseen, meillä on taulukko sivulla 35, joka osoittaa, mikä heidän statuksessa on, ja tämä lisäpöytäkirja, jonka jäsenvaltiot ovat ratifioineet ja allekirjoittaneet. Niin kuin tiedätte, mitä tämä aina, kysymys kuuluu, mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa ja tapahtuuko jonkinlaista mm, täytäntöönpanoa lainsäädännön jälkeen. Nopeana vastauksena tämä liittyy hiukan siihen, mistä Gareth tulee puhumaan taloudellisista seikoista ja äh, rahoituspuolesta. Toimenpiteet, joista olemme keskustelleet, ovat kärsineet paljon tästä rahoitustalouskriisistä. Sosia- Euroopan sosiaalirahasto on ollut valtavana apuna täyttänyt vajetta, rahoitusvajetta, johon jäsenvaltiot halua tai kykyä. Tästä keskustellaan yksityiskohtaisemmin tästä, tässä raportissa kyllä. Siellä on erityinen luku Euroopan sosiaalirahastosta, mutta se vaikuttaa erityisesti siihen, mitä Garrett on. Annan nyt Garrettille muuten tässä vaiheessa puheenvuoronkin ja palaan sitten itse jatkamaan. Uh, Haluaisin vastata tähän kysymykseen, joka koskee säästötoimenpiteitä. Ensimmäinen kohta koskee sitä, että viittasin siihen vaikutukseen, joka yhdistössä kuningaskunnassa on tämä talousanalyysi ja ne kohdat, jotka liittyvät tähän äh, syrjimislainsäädäntöön, joka on kymmenvuotinen. Mutta laajempi pohjainen kysymys makrotaloudellisen politiikan vaikutuksen työmarkkinoilla on asia, johon, joka vaatii paljon analyysiä ja keskustelua. Minun käsitykseni kirjallisuudesta, joka tästä on nyt tulossa, on se, että kaikki lisäykset työllisyyden vammaisryhmissä mahdollisesti tapahtuvat niissä työpaikoissa, joissa on paljon siirtymää tulossa ja he saattavat joutua nimenomaan taloudellisten olosuhteiden uhriksi. Minulla ei ole mitään erityisiä kovia todisteita tästä tällä hetkellä, mutta ne ymmärsin taakseni suhteettoman paljon vaikutuksia kohdistuu vammaisille työmarkkinoiden luonteen vuoksi. Thank you. And I just want to, to come to a few of the points that you... Haluaisin vielä palata siihen, mitä te sanoitte. En voi kommentoida aikarajoja tai kielikysymyksiä ja niin edelleen, mutta voin kylläkin kommentoida sitä, mitä sanotte Puolasta. Ikävä kyllä valitsemme tässä vain kuusi jäsenvaltiota. Tarkoituksena oli olla 22, joita ei valittaisi ja ne tietysti kaikki olisivat kyllä olleet mielenkiintoisia kohteita. Tässä tutkimuksessa yritetään tunnistaa tiettyjä parhaimpia käytäntöjä, eikä niinkään antaa syvällistä yleiskatsausta tilanteesta kaikissa jäsenvaltioissa. Mutta kuitenkin löysimme kyllä mielenkiintoisia esimerkkejä puolestakin. Jos käytte läpi tätä raporttia, niin toivottavasti se on, tulee puolaksekin julkaistua, niin siellä huomaatte kyllä, että puolesta puhutaan joissakin kohdin. Olemme tietoisia kyllä siitä, että emme ole maineet kaikkia akateemista kirjallisuutta, jota olemme lukeneet. ja mainitsitte maailmanpankin, maailman WHOn raportit. Mutta tässäkin tarkoituksena oli rakentaa raporttia taloudelliseen analyysin pohjalle ja maaraporttejen pohjalta toimia. Jos olisi ollut enemmän aikaa, resursseja, niin kyllä mielellämme olisimme tehneet tästä paljon pidemmän tutkimuksen ja katsoneet kaiken tämän muunkin, koska ei ole mitään kattavaa tekstiä, joka kertoisi, mikä tilanne oikein on. Ja ehkä tällainen pitäisi kyllä tehdä. Ikävä kyllä meistä tämä meni hiukan nyt tämän tutkimuksen mandaatin yli. Mutta otan tämän kommenttini huomioon. Thank you. Kiitoksia. Nyt sitten loput kysymykset. Ja katsotaanko vielä aikaa vastauksiin. Edustaja McIntyre. Thank you. Thank you very... Kiitos. Kiitos teidän esityksestänne. henkilö minun ryhmässäni, joka on vastuussa tästä, ei kyennyt ikävä kyllä olemaan paikalla, Helga Stevens, hän halusi esittää saman kysymyksen, joka tässä aikaisemmin jo esitettiin näistä useammista kieliversioista. Nythän se on vain englanniksi. Minulle se passaa kyllä, mutta ryhmäni muut jäsenet eivät selkeästi ole. Eli tämä ensimmäinen kysymys. Hän halusi minun myös sanovan, että hän haluaisi, että selvittäisi että tässä on ollut vain kolme asiantuntijaa tässä tutkimuksessa. Onko tässä, tähän jokin syy? Mutta itse asiassa te taisitte puhua kuudesta. Mutta te siteerasitte Unkarin, Saksan ja Belgian asiantuntijaa. E, tämä ei ehkä nyt ole oikein, mutta ehkä voitte vastata tähän. Ja sitten hän kyseli, onko jotain syytä sille, miksi WHO ja Maailmanpankin maailmanlaajuinen raportti vammaisuudesta 2011 julkaistu, jossa oli enemmän 370 asiantuntijaa ympäri maailmaa, miksi sitä ei ole käytetty pohjana tässä mietinnössä tai raportissa, varsinkin koska siellä oli tällainen erityinen luku liittyen kustannushyötysuhteeseen? Ja sitten äh, hänen mielestään tässä oli ehkäpä liian vähän viittauksia YK äh, työryhmän äh, työhön ja johtopäätöksiin. Mutta hän haluaa myös kiittää teitä teidän tekemästänne työstä. Sitten haluaisin esittää kysymyksen omalta puoleltani. Tulen siis, kuten varmasti arvasitte, Isosta Britanniasta. Ja täällä toinenkin kollega Isosta Britanniasta jo kommentoi. Minusta meillä on fantastisia esimerkkejä, joita te olisitte voineet eh, tarkastella omassa raportissanne. Tiedän, että te tarkastelitte yhtä erityistä Äh, suojatyöpaikkaa. Minä olen työskennellyt Royal British Industries nimisessä paikassa ja siellä meillä on hyvin mielenkiintoinen maali, malli ja he äh, tuottavat äh, työllisyyttä kaupallisessa ympäristössä ihmisille, joilla on vammais, jotka ovat vammaisia tai heillä on muita ongelmia. koska tämä on ehkäpä enemmänkin sosiaalinen yritysmalli, mutta he kuitenkin tarjoavat äh, suojatyöpaikkoja ja onnistuminen, onnistumisaste on ollut äh, hyvä. Oletteko te ollenkaan tarkastellut näitä? Madam Mellin. Grazie. Presidente. Eh, grazie anche ai relatori per Kiitoksia. Kiitoksia myös tämän erinomaisen tutkimuksen tekijöille. Haluaisin esittää kysymyksen elinkeinoelämän näkökulmasta ja sanoa, että Italiassa yritykset, jotka tunnen aika hyvin, niin vammaiset ovat edelleenkin ikään kuin taakka. Heitä pidetään taakkana. Ja hyvin usein on tunne siitä, että, että yhteiskunta pyrkii sysäämään tämän vammaisten palkkaamisen tehtävän yksittäisille yrityksille sen sijaan, että huolehti siitä itse. Minusta edelleen on parantamisen varaa ihmisten asenteiden suhteen. Ja kyse on myös tietoisuuden lisäämisestä, kuten myöskin tilastoista, riippumatta siitä politiikasta, jota on käynnistetty edelleenkin. Saamme nähdä, että työttömyys on kaksinkertainen vammaisten joukossa verrattuna tavalliseen väestöön. Italiassa tilanne on ehkä erityisen hankala, Ja mielenkiintoista katsoa tätä tilannetta Italiassa. Meillä on 680 000 rekisteröityä vammaista ja viime vuonna 18 000 pääsi pois siitä rekisteristä. Ja meillä on valtava kuilu sen suhteen, että useat ovat etsineet työpaikkaa, eivätkä ole sitä saaneet. Käsittääkseni meidän täytyy kautta Euroopan tehdä jotain, jotta voidaan varmistaa se, että kaikki toimii ja että ihmisten asenne muuttuu. Jos pidetään vammaisten ihmisten integrointia yhteiskuntaan taakkana, niin se on kyllä väärä lähestymistapa. Meidän täytyy pyrkiä parantamaan ihmisten elämäntasoa. Meidän täytyy myös saada yhteiset määritelmät niin, että kerätty tilastotieto on vertailukelpoista. Tämänhetkinen yhteiskunta luo myös eriarvoisuutta koska se stigmatisoi tiettyjä henkilöitä. Meidän täytyy tehdä näitä mukauttamisponnistuksia yhä enemmän. Italiassa esimerkiksi työvoimaministeri sanoi, että hallitus ei aio maksaa laskua vammaisten integroinnista työmarkkinoille. Ja minun mielestäni, kun tällaista viestiä lähetetään työvoimaministeriöstä, niin se ei mitenkään edesauta integrointia. Ehkä vaan tämä asia voitaisiin esittää myös sitten Tysonille uudessa komissiossa. Hän on sanonut, että hän haluaa parantaa Euroopan vammaistrategiaa. Ja ehkäpä hän olisi henkilö, jonka puoleen voisi kääntyä. Näin varmistauduttaisiin myös siitä, että jäsenvaltiot eivät siirtyisi, siirtyisi suoraan väärän suuntaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Tätä aihetta on käsitelty mielenkiintoisessa raportissa eri kulmista katsottuna. Meillä tämä on aika sokeravaa tietoa kyllä, koska vammaisuuteen liittyy tietysti kustannuksia, mutta sillä ei ole mitään hintaa tavallaan. Jos on erilaisia rajoituksia jonkun henkilökohdalla, joka ei pysty täysin toimimaan ammattielämässä, sitä pitää korvata kokonaisuudessaan valtion toimesta. Tämä on ratkaisesti valtion tehtävä. Ei voida ajatella, että puuttaisiin tuotosta sijoituksesta, koska eihän siitä ole kyse. Ja jos puhutaan tällainen olosu- jos puhutaan yleismaailmansuuteen, niin se joskus johtaa siihen, että normalisoidaan muut kuin vammaiset. Ja se on todella järkyttävä. Sitä vastoin pitäisi varmistaa, että jokainen saa oman paikkansa yhteiskunnassa työelämässä. Sehän on ratkaisevan tärkeää. Erilaisia mahdollisuuksia on esitelty. Kaikki ovat varsin mielenkiintoisia vaihtoehtoja ja niitä voitaisinkin käyttää ja ne täydentävät toisiaan ennen kaikkea. Me haluaisimme aivan erityisesti korostaa ja uskon, että tässä raportissa sitten kun meillä on tilaisuus kokonaisuus siihen tutustua, niin voisimme edetä tässä, äh, että yleistettäisiin tällaisia äh, tuetun työn keskuksia tai ateljeita, jotta voitaisiin auttaa kaikkein vammaisimpia, jotka eivät voi toimia avoimessa työmarkkinatilanteessa. Ja etuna näissä suojatussa työpajoissa olisi se, että voitaisiin var- saada aikaan pitkäaikaista työtä, mutta ennen kaikkea nämä työt olisivat, voitaisiin voisi olla myös väliaikaisia vammaisille. Niitä voidaan arvioida säännöllisesti ja tätä kautta voidaan varmistaa se, että annetaan myös palkkaa ja maksetaan sosiaalimaksuja Euroopan sosiaalirahasto pitäisi tällaista tukea. Sitä vastoin kaikki, joka liittyy liialliseen sääntelyyn, kuten sanktiot ja kiintiöt, sen lisäksi, että ne ovat mielestämme epäsopivia vammaisten kohdalla, niin näin voidaan myös painostaa työmarkkinoita, eikä tämä vastaa ollenkaan tätä käsitettä, joka meillä on jokaisen jäsenvaltion itsemääräämisoikeus ja työvoimakysymyksissä. Kiitoksia tästä tutkimuksesta. Tietenkin me luemme sen tietysti omilla kielellämme jatkossa kokonaan ja uskon, että korostan vielä näitä äh, työ, suojatyöpajoja. Ne pitäisi yleistä. Tätä kautta voidaan voittaa tällainen rahoituskriisikin, koska niihin tällaiset äh, talouden kriisit eivät niinkään vaikuta näihin suojattuihin työpajoihin ja työpaikkoihin. Kiitos. Madam Steinruck. Edustaja Steinruck. Ja zunächst was... Niin, mikä, se mikä ei nyt ole tullut esiin tähän, tai liittynyt tähän keskusteluun, mutta nyt on tullut talvi ja täällä on kylmä ja täällä istutaan jälleen talvitakki päällä. Tämä on aikaisempinakin vuosina ollut ongelma. No, kiitokset teidän analyysistänne, joka on hyvin laaja ja antaa meille paljon tekemistä, koska tavoitteena täytyy olla, että ihmiset, joilla on rajoitteita, heidän täytyy voida elää itsenäistä elämää. Enkä tässä nyt ajattele vain kotielämää, vaan myös pääsyä työelämään. Koska ei ole kysymys ainoastaan syntyjään vammaisista, vaan tämä on asia, joka voi koskea meitä kaikkia, koska vammaisuus voi tulla myös myöhemmin. Se on hyvin moninaista. Jos nyt ymmärsin teitä oikein, ja tämä onkin kysymykseni, on tärkeää, että me Euro- onko tärkeää, että me saisimme Euroopassa yhtenäiset määritelmät niin, että te ja me kykenisimme katsomaan, mitä voimme tehdä yhdessä ja että me saisimme yhteisen tietokannan, jonka pohjalta voisimme laatia vähimmäistandardit Eurooppaan joka voisi olla hyvin tärkeää myös esimerkiksi vamman viralliselle muodolliselle tunnustamiselle. Sitten näistä kiintiöistä. Minä tulen Saksasta, tunnen tämän kiintiöjärjestelmän hyvin. Eli ymmärsinkö oikein, että se on erittäin hyvä asia integraatiolle työmarkkinoille ja yhteiskuntaan? Ja että nämä kiintiöihin liitetyt sakot ja sanktiot ovat parantaneet taloudellisten, taloudellisia voimavaroja. Ja jos ne oikealla tavalla sitten suunnataan ja kohdistetaan näiden varojen käyttöön, niin se on helpottanut työmarkkinoille menoa ja itsenäistymistä ja että tämä on hyvä käytännön esimerkki muille Euroopan maille. Lait ovat varmasti hyvin tärkeitä ja komissihan on vuoden 2014 työohjelmassaan määritellyt kaiken näköistä, mutta mitään ei ole tapahtunut. Minä tulen Saksasta, Rheinland-Pfalzista, ja siellä on ollut vuodesta 2003 lähtien lake, laki, joka liittyy nimenomaan tähän työllistämiseen. Ja se on toiminut hyvin. Meillä on eurooppalaiset sisämarkkinat, ja lainsäädäntöä sillä. Voitteko te omasta kokemuksestanne kertoa, miten eh, vammaiset ihmiset eh, voivat hyödyntää näitä vapauksia? Minä olin kaksi viikkoa sitten eh, yhden ryhmän kanssa, jossa oli ihmisiä eri aloilta. Keskustelimme ja olin pöyristynyt, kun kuulin, että Saksassa kansallista tukea ei saa mukaan rajan ylitse esimerkiksi Ranskaan. Eli jos haluaa vierailla Rainlan Faltsista 50 kilometriä pidemmälle Euroopan parlamenttiin, se on mahdollista, koska avustajaa ei saa mukaan. Eli näettekö te, millä tavalla vammaisten elämää Euroopassa voitaisiin helpottaa? Entä sitten, miten tämä eurooppalainen vammaispassi, onko se asia, mitä te olette miettineet ja mitä kustannushyötyä siitä voisi olla? Koska kaikki asiathan ovat hyvin eri tavalla säädeltyjä kansallisesti. Ja olisiko tällainen, eh, meillähän on eurooppalaisia eh, yritysneuvostoja, yrityksiä, jotka myös palkkaavat eh, vammaisia. Olisiko parempi, sitä kautta myös tehdä työtä hyväksyttävyyden parantamiseksi. Mr. Fontoulis. Edustaja Fontoulis. Κύριε Πρόεδρε. Εξετάσαμε σύμφωνα με τη μελέτη το ισοζύγιο κόστους και απόδοση των επενδύσεων για λελογισμένα... Kiitoksia puheenjohtaja. Jos tarkastellaan investoiden tuottavuutta eri alueilla on mielenkiintoista näitä, minkälaisia tuloksia tulee, jos tarkastelee esimerkiksi investoitua summaa työpaikkaan, siitä silloin voi arvioida laajemmin yhteiskunnallisesti aiheutuvia hyötyjä, ei vain taloudellisia. Joskus ei voi mitata asioita pelkästään rahalla. Ja uskon, että meidän täytyy laajalla tavalla tarkastella työmarkkinaintegraatiota. Minulla on henkilökohtaista kokemusta vammaisista lähiympäristössä niin mielestäni niin meidän pitää olla todella varovaisia, kun käsittelemme tätä asiaa ylipäätään. tässä ei voida harjoittaa mitään hyvän tekeväisyyttä. Kaikilla on oikeus mahdollisuuksiin omassa elämässään ja minä uskon, että tämä on oikea tapa toimia. Toimia mahdollisimman laajalta pohjalta ja tulkita tilannetta laajasti eikä mitata raha, vain rahaa ja taloudellisesti. Toivottavasti tämä kääntyy myös muihin kielen, että saadaan suurempi yleisö. Eh, eh, Kiitos kaikista näistä puheenvuoroista ja kysymyksistä. Mitä tulee sitten käytännön asioihin, me keskustelemme tästä politiikan ähm, suuntaviivojen osaston kanssa ja ehkä koordinaattoreiden kesken ja kieliversioiden kustannukset ja mitä mahdollisuuksia meillä on rahoittaa niitä. Ja ne kysymykset, joihin ette ole saaneet vastauksia, saatte lyhykäiset kirjalliset vastaukset niihin. Joten ihan lyhykäisesti me palaamme näihin asioihin kirjallisesti ja muilla tavoin. Ja olen vakuuttunut siitä, että tämän mandaatin aikana Tämä koko keskustelu kyllä palaa meidän esityslistallemme muodossa eli toisessa. Joten kiitokset kaikille teidän osallistumisestanne. Kiitos kaikille. Uh, then we'll go to... Ja sitten siirrymme seuraavaan asiaan esityslistalla, joka on uudenlaiset työsuhteet. Ja Tämän esittelee meille Eurofounds. jolla on, joka on kerännyt faktoja uudenlaista työsuhteista EU28 plus Norjasta. Ja he kertovat meille nyt faktoja ja toivon mukaan meille jää vielä hieman aikaa sitten keskustella ennen kuin kokouksemme päättyy. Joten annan puheenvuoron Irene Mandelille, joka on Eurofoundin tutkimusosaston päällikkö. Olkaa hyvä. Uh, dear members of the parliament, thanks. Kiitoksia arvoisa parlamentin jäsenet. Kiitoksia kovasti siihen, että meillä on mahdollisuus esitellä tutkimushankkeemme tuloksia uudenlaista työsuhteista. Saattanette muistaa, että noin kaksi viikkoa sitten pääjohtajamme kertoi teille siitä, että Eurofundin Foundin rooli on tarjota tietoa eri aloilta, jotka käsittelevät sosiaali- ja työpolitiikkaa. Ja luonnollisesti työllisyyspolitiikka on yksi keskeisimmistä osista tässä työssä. Viime vuonna käynnistimme yhden tutkimus, hankkeen uudenlaisia, käsitellen uudenlaisia työsuhteita ja taustana tässä on se, että löysimme jonkunlaista jonkinlaisia todisteja ja tiesimme keskustelussa, jotka koskevat uusia työsuhteita, mutta meidän vaikutelmamme oli se, että ei ole aivan selvää se, mitkä tällaiset uudenlaiset työsuhteet ovat, mitä eurooppalaisilla työmarkkinoilla tapahtuu, mikä tällaisten uusien työsuhteiden piirteet ovat ja mitä ne vaikuttavat työolosuhteisiin ja työmarkkinoihin sellaisenaan. Tämä on ollut tutkimustyömme tavoitteena ja lopuksi sitten olemme pyrkineet esittämään joitakin suosituksia tässä suhteessa. Alussa tarkastelimme sitä, mitä pidämme uutena työsuhteena. Euroopassa on selkeä heterogeenisuus, kun otetaan huomioon työmarkkinoiden olosuhteet, eri lainsäädäntöt, eri standardit ja työehtoneuvottelut ja niin poispäin. Eli olosuhteet ovat erilaisia ja tässä puhutaan kansallisista lähestymistavasta. Kysymme kansallisilta asiantuntijoilta, mikä on uutta heidän kansallisissa puitteistossaan verrattuna siihen, mm, mitä aiemmin on ollut joko työsuhteesta, eli siitä, millä tavalla työntekijä ja työnantaja suhtautuvat toisiinsa, siirtyen pois tällaisesta kahdenvälisestä suhteesta. Nyt suhteen saattaa olla esimerkiksi yksi työnantaja, joka palkkaa työntekijä ryhmän tai päinvastoin. Ja toisaalta tutkimme sitten taas näitä erilaisia työmalleja. Meillä on tämä nämä perinteiset tehtävät. Katsomme sitten, että onko siihen tullut muutoksia. Ja halusimme mennä hieman pidemmälle ja katsoa myös sitä, millä, minkälaisia uusia yhteistyömuotoja on erityisesti freelancereiden ja erittäin pienten yritysten välillä. uutena äh, pidimme asioita kaikkea, mitä on syntynyt vuodesta 2000 eteenpäin, joko uuden lainsäädännön nojalla, uuden työehtosopimuksen nojalla tai uusien yrityskäytäntöjen käytäntöjen avulla ilman sen kummempaa lainsäädäntöpuitteistoa. Löysimme yhdeksän erilaista työsuhdetyyppiä, joista osat liittyivät työntekijätyönantajasuhteisiin, varsinkin tämän luettelon alkupäässä – on sellaisia, sitten sellaisia, jotka liittyvät erilaisiin käytäntöihin, käytäntömalleihin ja sitten oli päällekkäisyyksiä näiden kahden välillä. Kolmas kohta, joka löytyy luettelon loppupäästä, koskee enemmänkin sitten itsenäisiä ammatinharjoittajia ja heidän yhteistyötään. Koska aikaa oli niin paljon käytettävissä, en voi käyttää aikaa kaikkien näiden ne yhdeksän muodon käsittelyyn, vaan valitsin niistä neljä, joista haluan antaa enemmän yksityiskohtia – ja ne on tässä korostettu punaisella. Uh, the employee sharing and particularly here the strategic employee Tässä kun katsotaan strategista työntekijöiden jakamista, niin kysymys on työntekijän ryhmästä, jossa yritetään muodostamaan uusi yksikkö, josta tulee työnantaja. Ja tämä uusi yksikkö sitten lähettää työntekijän työskentelemään osallistuviin yrityksiin. Vähän samankaltaista kuin vuokratyösopimuksissa, mutta erona on yhtäältä se, että työntekijät tietävät tarkalleen etukäteen, missä yrityksessä he työskentelevät, koska kysymys on vain jäsenyrityksistä. Tämä on kovin alueellista. Työntekijät yhdessä ei kyseessä tarvitse välttämättä olla yritys. Heillä on yhteinen vastuu työntekijöistä. Eli kysymys ei ole pelkästään siitä, että vuokrataan työvoimaa, vaan tässä on todellakin vastuulla se, että tarjotaan heille tämä työ. Ja kolmas ero on se, että tämä juridinen yksikkö, joka on luotu, joka on sitten työnantajana, ei ole voittoa tuottava. Sen tehtävänä ei ole siis tuottaa mitään voittoa tästä tilanteesta, vaan se haluaa tarjota täysiaikaista työntä, työntekijöille yhdistämällä erilaisia inhimillisiä resursseja yrityksistä, jotka eivät muuten tarjoaisi täyttä työsopimusta, mikä merkitsee, että vaikutukset ovat aika myönteisiä tässä tilanteessa sekä yksi, yksittäisille työntekijöille että työnantajille. Työnantajat voivat saada käyttöönsä pätevää työntekijää, vaikka eivät voikaan tarjota täysimittaista työpaikkaa, mutta työntekijöille myöskin se luo erittäin vakaan työympäristön, koska useimmat näistä työpaikoista ovat pitkäaikaisia ja juuri tällainen tilapäisyysaspekti poistuu. Sen lisäksi Molemmat osapuolet siis voittavat ja tällä on erittäin alueellinen lähestymistapa. Se lisää tuon alueen houkuttelevuutta, koska siellä on vakaampaa työllistymistä, enemmän myöskin päteviä työntekijöitä on tuolla alueella. Toinen tyyppi, josta haluaisin keskustella kanssanne, koskee on tilapäinen työ säännöllisesti tai epäsäännöllisesti tilattu työ. Ja merkitsee sitten hetkittäin tilattu työvoima, tarjoaa jonkun verran työ, työtä Eli kysynnän mukaan hankittu, se antaa erittäin paljon joustoa työnantajalle, mutta työntekijä useimmissa tapauksissa tällainen jousto on liikaa. Työntekijällä ei juurikaan suunnittelumahdollisuuksia tai saada vakautta tähän työllisyyteensä, koska he ovat riippuvaisia siitä, milloin heidät kutsutaan töihin. Hyvin usein tämä töihin kutsuminen voi tapahtua myös erittäin lyhyellä aikavälillä, niin että Esimerkiksi aamulla soitetaan, että kahden tunnin kuluttua pitää olla töissä. Erittäin epävakaat olosuhteet siis työntekijöille. Teoriassa työntekijällä on mahdollisuus kuitenkin kieltäytyä, kun heitä kutsutaan, mutta käytäntö on osoittanut, että jos he kieltäytyvät liian usein työstä, niin heitä ei enää koskaan kutsuta töihin. Eli tässä heidän mahdollisuutensa saada tuloja vähenee. Sosiaalisen suojan puolella Teoriassa tämä näyttää mukavalta, koska useimmissa tapauksissa työntekijöillä on pysyvät sopimukset, eli he voisivat saada täyden sosiaaliturvan, mutta käytännössä saattaa olla, että heidät kutsutaan erittäin tilapäisesti tai sattumanvaraisesti töihin. Ja silloin saattaa olla, että he eivät sosiaaliturvaa saa, sillä useimmissa järjestelmissä sosiaaliturva riippuu tehtyjen työtuntien määrästä. työntekijöiden ja työnantajien piirte tässä tämän tyyppisessä tilapäistyössä on jo mainittu ja tätä käytetään usein erityisesti kausityöntekijöiden kohdalla tai aloilla, joissa kysyntä vaihtelee voimakkaasti ja työnantajat tarvitsevat tätä joustavuutta. Kun katsotaan taas työntekijöitä, niin kyseessä ovat aika matala pätevyystasoa vaativat työtehtävät. Usein kyseessä ovat myös miespuoliset nuoret työntekijät. Anteeksi, naispuoliset työntekijät. Työn antajat pitävät tästä suuresta joustavuusmäärästä, mutta he eivät voi vaihtaa, mutta työntekijät eivät voi vaihtaa työpaikkaa, vaikka eivät siitä pidä, koska heillä ei ole juurikaan muita vaihtoehtoja. Tässä suhteessa, jos katsotaan nyt työmarkkinavaikutuksia, niin välittömästi nähdään aivan erilainen tilanne kuin tuossa ensimmäisessä ryhmässä. Tässä on paljon mahdollisesti kielteisiä vaikutuksia kuin myönteisiä. Juuri kaiken tämän epävakauden ja tilapäisyyden vuoksi ja epävarmuuden vuoksi. Halusin esitellä myös tietotekniikkapohjaisen mobiilin työn, joka tehdään siis työnantajan työpaikan ulkopuolella. Tämä on perinteinen etätyö muun muassa. Kaikki, joka on vielä mobiilimpi kuin etätyö, on tässä otettu huomioon, mikä merkitsee sitä, että tämä on jälleen kovin joustava tapa työskennellä, mutta toisin kuin tämä tilapäistyö, niin tässä tämä on kysyntäjohteista työntekijöiden puolelta. Ja toisin kuin tilapäistyössä, tässä kyseessä ovat korkeasti koulutetut työntekijät, jotka haluavat saada enemmän joustavuutta. Ja siitä syystä he arvostavat sitä, että he voivat tällä tavalla mobiilisti työskennellä. Tässä myöskin kovasti nojaudutaan nykyaikaiseen viestintäteknologian läppäreihin, kännyköihin ja niin poispäin. Tässä vaikutukset ovat sekä myönteisiä että kielteisiä, siellä myönteisiä vaikutuksia, koska se tarjoaa joustavuutta työntekijöille, jota ne he haluavat. Ja tämän mukaisesti he myös, se tarjoaa myös enemmän autonomiaa ja mahdollisuuksia järjestää oma työ niin, että voidaan saavuttaa joitakin tuottavuuteen liittyviä etuja, jota ei saavutettaisi näin standardissa olosuhteissa, jossa työntekijät joutuisivat työskentelemään ikään kuin holhotuissa olosuhteissa. Enemmän vaatimuksia tulisi silloin työnantajalta. työnantajalta. Kielteisellä puolella voitaisiin sanoa, että tässä on tunne siitä, että pitää jatkuvasti olemaan saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina, mikä saattaa aiheuttaa lisää stressiä ja lisää ongelmia työsuhteen ja oman elämän tasapainottamisen välille. Ja se voi myös aiheuttaa yhteiskunnallista eristäytymistä, koska he työskentelevät yksin. Ja viimeinen osio, jonka halusin esitellä, on tällainen voucher-pohjainen työskentely. Hyvin usein kyseessä ei ole mikään työsuhde työntekijän ja työn välillä, joka pohjautuu työsopimukseen, vaan työnantaja tai käyttäjä ostaa tällaisen lipukkeen voucherin joltain julkiselta yhteisöltä useimmiten ja sitten näiden avulla palkataan työntekijä ja ne voucherit kattavat eivät pelkästään palkkaa, vaan myös sosiaaliturvan useimmissa tapauksissa onnettomuussuojan. Onko Ja tämän tyyppistä Mallia käytetään usein varsinkin kotitalouspalveluissa ja maataloudessa, mikä merkitsee sitä, että käytännössä näillä kahdella alalla näitä työntekijöitä on nähtävissä ja joissakin maissa on otettu käyttöön rajoituksia työntekijöiden suhteen tai miten laajalti tällaista palvelusetelipohjaista työvoimaa voidaan käyttää niin, että voidaan laillista tämän tämän tyyppinen työsuhde. Vaikutukset ovat jälleen sekä myönteisiä että kielteisiä. Kaikkein tärkeimmät myönteiset vaikutukset ovat tämän tyyppisen työvoiman legalisointi, mikä johtaa siihen, että sosiaaliturva on saatavilla. Toisaalta on kielteisiä vaikutuksia. Jälleen tämä sosiaalinen yhteiskunnan eristäytyminen varsinkin Kotitaloustyössä työntekijät hoitaa tehtävänsä silloin, kun perhe on poissa ja mitään yhteyksiä muihin ihmisiin ei ole. No, yhteenvetona sitten voitaisiin todeta, että vain näistä neljästä esimerkistä saadaan jo nähdä, että näille uusille työsuhteille pääasiallinen määritelmä on joustavuus, joko työnantajan tai työntekijän tai molempien vaatima. Olemme saaneet nähdä, että jotkut näistä työsuhdemuodoista tarjoavat hyviä mahdollisuuksia. Ne tarjoavat etuja sekä työnantajille että työntekijöille, mutta jotkut vaikutukset ovat huolestuttavia, varsinkin tämä tilapäistyö, joka aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia ja tietotekniikkapuolellakin näin on. Yleisesti ottaen tämä tarkoittaa myös sitä, että nämä uudet työllistymismuodot saattavat johtaa siihen, että eurooppalaiset työmarkkinat saattavat rakenteellisesti muuttua kovasti, varsinkin kun katsotaan työpaikan sijaintia, siihen sitä, että tuolla työpaikalle vietetään aikaa, työaikaan nekin liittyvät, työaika on pirstaloidumpi tai hallitsemattomampi. Ja kolmanneksi, kun katsotaan näitä työmalleja, niin siinä saattaa mennä jopa niin pitkälle, että tänään ei puhuta työpaikoista, vaan tehtävistä vain. Esimerkiksi tilapäistyöalalla tai muualla. Sitten on kysymys siitä, tarvitaanko politiikan ja päätöksentekijöiden puuttumista makrotaloudellisella tasolla tähän kysymykseen. Joidenkin kohdalla mielestämme ei, siitä syystä, että tällä hetkellä kyseessä on sellainen vähemmistöilmiö, että täytyy vähän odotella katsoa, mitä siellä tapahtuu. Ja toisaalta ei ole niin paljon suoraan työllisyyteen liittyviä vaikutuksia, vaan vain työn muotoon. Toisaalta löysimme jonkun verran suosituksia sen suhteen, mitä pitäisi tehdä näiden myönteisten potentiaalisten työvoimaa lisäävien työmuotojen kohdalla. Oli vähän tietoisuutta siitä, että tämän tyyppisiä työsuhdemuotoja on olemassa, että niiden potentiaalia ei tunneta riittävästi. Tässä suhteessa täytyisi tietoisuutta lisätä ja tarjota lisää tietoa sen suhteen, millä tavalla voitaisiin viedä tämä tilanne sellaiseksi, että kaikki osapuolet hyötyisivät siitä. Ja millä tavalla otettaisiin käyttöön erilaisia kannustimia jotta päästäisiin kielteisistä vaikutuksista. No sitten kielteisellä puolella täytyisi luoda jonkunlainen puitteisto, ei välttämättä juridinen puitteisto, vaan ehkäpä esimerkiksi työehtoneuvotteluiden tai vapaaehtoissopimusten pohjalta, jotta voitaisiin varmistaa siitä, että saadaan aikaiseksi turvaverkkoja, joilla voidaan suojata työntekijöitä näiltä kielteisiltä vaikutuksilta. Ja lopuksi koska tällainen heterogeenisyys on olemassa uusien työsuhden muotojen välillä, niin ehdotimme, että sekä kansallisella tasolla, mutta myös kansainvälisesti pitäisi käydä lisää näkemystä vaihtoa sen suhteen, mitä on opittu tältä alalta, mitä kokemuksia on ja millä tavalla puitteisto on toiminut, jotta voitaisiin päästä tällaiseen myönteiseen tilanteeseen kaikkien kannalta. Tässä kaikki pähkinänkuoressa. Kiitoksia siitä, että sain tulla tänne paikalle esittelemään asiani. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Thank you very much. Um, we have a few... Kiitoksia. Nyt meillä on vielä muutama minuutti, jos on kysymyksiä. Rova Mandel, ennen kuin hän poistuu. Takaisin Irlantiin. Please, Jutta Steinbrück. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Kiitos tästä informaatiosta. Minusta on hyvin tärkeää, että nämä muut, tämä muuttuva työmaailma, että te valvotte sitä ja me sitten saamme tietää teidän näkemyksenne, koska hyvin paljonhan muuttuu innovaatioiden kautta positiiviseen suuntaan, mutta kun katsomme joitakin uuden aikaisia työsuhteita, niin meidän täytyy olla varpaillamme siinä, että tämä joustavuus, ettei se johda siihen, että ihmiset eivät enää kykene tulemaan toimeen. Jos katsoo vaikka näitä nollan tunnin työsopimuksia, eli että on, on pysyvä työpaikka ilman palkkaa, niin eikö meidän Euroopan tasolla pitäisi puuttua tällaiseen? ja et, että me tarkistelisimme olemassa olevaa lainsäädäntöä siitä, onko esimerkiksi tämä nollan tunnin työsopimus laillinen. Kyllä meillä on työaikadirektiiviä ja muuta, jonka kautta kykenemme näitä tarkastelemaan, koska onhan meillä esimerkiksi päivystykseen ynnä muuhun jo sääntöjä. Ja suosittelitte, että jäsenvaltioissa ja Euroopan tasolla olisi tällainen virallinen tietojenvaihto liittyen näihin työmuotoihin, koska esimerkiksi näitä nollan tunnin työsopimuksia on tähän mennessä ollut vain Isossa Britanniassa, mutta nyt kun katson, mitä Saksassa tapahtuu, niin minusta tuntuu, että ne ovat siirtymässä myös muualle. Minulla olisi kysymys työntekijän jakamisesta. Miten se toimii käytännössä? Nimenomaan koordinointi varsinaisen työnantajan ja osallistuvan työnantajan kesken. Miten tästä syntyy enemmän win-win tilannetta – ja sitten haluaisin konkreettisesti tietää näistä oikeudellisista suhteista lisätyöntekijöiden kohdalla ja ja sitten palveluseteleiden käytössä. I'll give the floor to Mr. Bachtu and then... Eh, Herra voi vielä lopuksi sitä kysymyksen. Äh, kiitos. Kiitos tästä työstä ja esityksestä. Meidän poliittiselle työllemme tämä on suureksi hyödyksi. Kaksi kysymystä. Nämä neljä analysoitua uutta työmuotoa. Onko teillä lisää informaatiota yksittäisistä sektoreista, rakennus, liikenne ja niin edelleen, kuljetus ja niin edelleen? Te mainitsitte palvelut ja maatalouden, mutta onko teillä tietoa myös, mitä uusia muotoja eri työn sektoreilla käytetään? Ja toinen kysymys liittyy oikeastaan siihen, mitä Jutta Steinruck jo sanoi. Meidän poliittiselle työllemme olisi tärkeää, jos te voisitte antaa lisää informaatiota. Ajatellen nimenomaan sitä, että keskustelut vuoden 1989 puitedirektiivistä liittyen työterveyteen työpaikoilla olisi ehkäpä hyväksi meille saada lisää informaatiota, jota voisimme sitä käyttää näissä keskusteluissa. Kiitos. Uh, thank you for this. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Mitä tulee ensimmäiseen kohtaan, instituutionalisoitu vaihto niin itse maassa, että paremmin nähdään, mitä siellä tapahtuu, tai yli sektorien tai yli alueiden ja jopa rajat ylittävällä tavalla voitaisiin toimia näin. Jotkut näistä työ, työmuodoista on tällainen, niissä on kansallinen lähestymistapa, ja yksi on tämä mm, työpaikan jakaminen on myös mahdollista, jos tämä on varsin uutta joissakin maissa, erityisesti useassa valtioissa, joissakin tämä on vanhakin käytäntö, joten aivan erityisesti tässä olisi hyvä, että olisi tällaisen Euroopan laajuista kokemusten vaihtoa ja miten asioita toteutetaan käytännössä vaihtoa siitäkin, koska uusissa jäsenvaltioissa työpaikan jako otettu käyttöön laiselta pohjalta tutkimuksen puolta, jonka laadimme, joskus on varsin hämmentävää sekä työnantajalle että tekijälle tilanne, koska jotta juridiset puitteet tukisivat työntekijää, niin se voikin vain monimutkaistaa tilannetta. Tämä on ollut vaikeaa ymmärtää siksi esimerkiksi ensin voitaisiin pohtia, tarkastella, miten muissa maissa on tultu tällaiseen käyttäjäystävällisempään sääntelyyn tai miten toimittiin käytännöllisemmin tapauksissa, jotta ei pakotettaisi kaikkia keksimään pyörää aina vaan uudestaan. Sitten jotkut näistä uusista työsuhteista ovat niin uusia, että piti nimikin keksiä. Käytäntöjä oli, mutta mitään käsitettä ei tavallaan ollut kuvaamaan tätä. Tässäkin olisi hyvä ihan alusta lähtien alkaa tällainen eurooppalainen keskustelu ja vaihto, erityisesti mitä tulee sen kielteisimpiin vaikutuksiin. Varhaisessa vaiheessa voitaisiin jo välttää tällaiset kielteiset vaikutukset, tulokset. Mitä tulee sitten käytännön toteutukseen työpaikan jaossa, miten se toimii käytännössä? Siis tässä puhutaan puhut in Erilaista tavoista Saksassa ja Ranskassa ja Belgiassa ja samantyyppisiä käsitteitä löytyy Unkarista ja Suomestakin. Miten tämä sitten toimii käytännössä? Niin kuin sanoin, tämä on varsin alueellinen väline strategisesti ajatellen. Tämä tarkoittaa sitä, että alueellisella tasolla useimmissa tapauksissa on yksi toimija, joka voi olla tällainen äh, yhteisöllinen toimija tai voittoa tavoittelematon taho tai yritys, ja ne, sitten ne analysoivat tilannetta alueella, onko kysyntää tiettyjen työ, tiettyyn työvoiman jakamiseen ja jos tuloksia tulee ja todetaan, että potentiaalia on, silloin lähestytään äh, yrityksiä alueella, haluatko liittyä tähän toimintaan ja jos sitten kriittistä massaa löytyy, niin työnantajien kuin tekijöidenkin kohdalla silloin tämä kattoyritys perustetaan ja se hoitaa hallintopuolen, palkkaa, valikoi henkilötyöntekijöitä, työntekijöitä, no, tavallaan niin kuin perinteinen työnantajakin tekee. Hänhän on, nämä ovat perinteisiä työnantajan tehtäviä sitten tarkastellaan, mikä yritys tarvitsee minkäkin tyyppistä työtä, työntekijää missä vaiheessa ja näin toimitaan. Työntekijät toimivat kiertopohjalta, rotaatiopohjalta ja se vaihtelee sitten eri jär- kokoonpanoissa. Voi olla niin, että kaksi, kaksi kertaa päivässä vaihtavat yritystä tai vaihtavat yritystä vain kaksi kertaa vuodessa. Tämä tollakin riippuu työstä ja kysynnästä ja tarpeista. Tämä on todella tapauskohtaista koordinaatiota ja varsin joustavaa myös. Tämä tarkoittaa sitä, että lähemmä keskeinen koordinoija taho sillä on erittäin tärkeä rooli, sen pitää tiedottaa ja sen pitää saada osa, osallistujien luottamus ja tässä vaaditaan myös näitä yrityksiä tiettyä joustoa, jos käy niin, että joku yritys yhtäkkiä ei voikaan täyttää kysyntää, josta alun perin päätettiin, niin joku voi sitten tulla tämän yrityksen sijaan. Mitä tulee sitten tilapäiseen työhön ja palveluseteleihin, juurisiin puitteen no on erilaisia edes lainsäädäntöä tilapäistyöstä. Siitä, tämä liittyy myös jaksottaiseen työhön ja varallaolotyöhön. Jaksottaisen työn kohdalla sitä on juuri säännöt Unkarissa, Belgiassa, Romanissa, Slovakiassa ja Belgiassa ja Sloveniassa myös. On käytetty erilaisia nimikkeitä. Joskus tämä rajoittuu, rajoittuu tiettyihin sektoreihin vain, tai on tiettyjä äh, säädöksiä siitä, kuinka monta tuntia tai päivää tietty työntekijä voi tehdä työtä, tai kuinka kauan työnantaja voi pyytää työntekijää tekemään tehtäviä. Esimerkiksi Belgiassa totesimme, että vain matkailualalla voidaan näin toimia, ja tässä on kyse kahden päivän työsopimuksista – otetaan huomioon kausiluonteisuus työssä ja sitten sellaisiakin rajoituksia on, että jokainen työnantaja voi käyttää tilapäistyötä vain sadan päivän ajan vuodessa ja työntekijä voi tehdä vain 50 päivää maksimissaan tilapäistyötä ja on katettu myös eh, on tällainen könttäsumma sosiaaliturvamaksuja, siis kuinka paljon työnantaja maksaa, on 7,5 euron summa per tunti. Se pitää maksaa sosiaalimaksuun. Sitten aivan eri asia, eri tilanne Sloveniassa. Siellä pyytään, tämä rajoittuu 15-26-vuotiaisiin, siis nuorisoon. Tässäkin on jotakin rajoituksia. Tässä on ihan erilainen lähestymistapa, koska työnantaja ja työntekijä eivät suoraan tee työtä keskenään, vaan ovat eri, on erikoistuneita työvoimavirastot, jotka huonoivat. Sitten on tätä varaluotyötä. mainittiin jo, että tästä on tullut varsin näkyvää ystävänsä kuningaskunnassa. Tässä itse asiassa ei ole mitään vahvaa juridista pohjaa tällaiselle. se on vain mahdollista yleisessä, yleisesti ottaen, mutta taas joissakin maissa, kuten Alankomaista Italiassa, eh, osittain myös Irlannissa, on aivan erityinen lainsäädäntö koskien varallaolotyötä. Esimerkiksi Isossa Britanniassa syntyy sellainen ongelma, että joskus ei ole edes selvää, mikä työn tekijän rooli on, onko hän itse työllistää vai työntekijä. Tämäkin voi muuttua riippuen siitä, onko hän leppoajassa vai työssä vai varalla. Tämä on hyvin hankala tilanne heille. Also here we have uh, different systems Um, we found them uh, Tässä palveluseteleitä koskee, on niissä on myös erilaisia järjestelmiä esimerkiksi maatalouden alalla, Liettuan kaltaisessa maassa se on käytössä, mutta suurimmassa osassa tämä koskee kotitaloustöitä, esimerkiksi Belgiassa on näin, Ranskassa, Itävallassa, niitä voidaan käyttää myös promootiotyössä esimerkiksi Kreikassa. Ja tässä on löydetty kaksi erilaista järjestelmää. Toisaalta suhde on työnantajan ja työntekijän välillä tämä suhde niin kuin su- maissa, mutta osittain Ranskassa ja Belgiassa on tällainen välittäjätaho, joka palkkaa työntekijän, jolla voi olla pysyvä ty- työsuhde, voi olla osa-aika tai kokonaistyöaika. Tässäkin on paljon joustovaraa ja tämä välittäjäyritys sitten lähettää työntekijän käyttäjän luo, joka sitten maksaa tällä setelillä ja seteli annetaan sitten edelleen tälle keskijärjestölle. Se on hiukan monimutkaisempi tilanne. Sitten sektorit, joilla käytetään näitä palveluseteleitä. Sitten äh, tilapäistyöstä. Se liittyy tietysti kausityöhön, matkailuun, ma- maatalouteen, rakennusalaan, mutta aina kun kysynnän vaihtelu on suurta, niin silloin se näkyy tässä tilapäistyössä sen määrässä. Ja aika huolestuttavaa on, että nämä ovat varsin huonosti maksettuja työpaikkoja. Mitä tulee sitten työntekijän jakamiseen, alunperäinen käsite oli ranskalainen maatalousalalla käytetty käsite, joka kehitettiin 80-luvulla mistä käytetään muillakin sektoilla. Muissa maissa ei ollut mitään rajoituksia. Tätä voidaan soveltaa kaikkiin sektoreihin, mutta tässä huomasimme, että käytännössä tämä toimii parhaiten, jos yhden ryhmän keskellä on yhdistelmä eri sektoreista, jotta voidaan tasoittaa näitä eroja kysynnän kohdalla. Viimeinen kohta, mobiilityö, joka perustuu tietotekniikkaan. Tämä ei rajoitu niinkään sektoreihin, vaan tietotyyppisiin tehtäviin ja töihin. Täytyy työ pitää mahdollista se, että voidaan toimia mobiililla tavalla etätyönä. Esimerkiksi jos on vaikka mm, kampaaja tai myymäläapulla, silloin pitää olla paikan päällä, kun asiakas tulee, tai, tai jos on tarjolla, niin sittenkään ei voi mobiilia mobiilisti hoitaa työtään. Useimmassa osassa tapauksessa riippumatta sektorista kyseessä olivat johtotason henkilöt, jotka voivat tehdä työtä tai tietotyöntekijät. Oli yksi tapaus, joka liittyy mainos, mainon, mainosyritykseen. Mainos, mainos, mainos, mainos, mainos, mainos, mainos, he voivat, ihmiset voivat keksiä niitä mainoslauseita riippumatta siitä, missä ovat. Transport Company. Word. Tällainen kuljetusyritys, jossa henkilö oli vastuussa siitä, kuka milloinkin milläkin rekalla menee ja niin edelleen. Tässä voitiin toimia niin kuin mobiililla tavalla. Thank you for all this. Kiitoksia. Kiitoksia kaikista näistä faktoista. Lyhyt kysymys, lyhyt vastaus. Viimeinen. Kérdést szeretnék tisztázni. Kiitos. Teoreettinen kysymys, jonka haluaisin, eh, johon haluaisin selvennyksen. Tavoite siinä, että tekee töitä, on se tavoite, että voi elää sillä. Työskentelee siksi, että voi ansaita elantonsa itselleen ja perheelleen. Nyt näissä epätyyppisissä työmuodoissa esimerkiksi se, että istuu kotona ja odottaa, että soitetaan töihin ja toivoo tätä onnea. Tällainen työsuhde ei riitä että sillä voisi elää. Oletteko te samaa mieltä kanssani tästä? Toisekseen, eikö näitä uusia työmuotoja voida käyttää väärin uusissa jäsenvaltioissa? Kolmas kysymys. Mäkin tai puhui jo siitä, miten länsimaissa näitä epätyyppisiä, epätyypillisiä työsuhteita käännellään, väännellään ja käännetään, käytetään väärin. Miten sitten naiset, jotkut naiset äh, äh, hieman korkeammasta keskiluokasta ovat valmiita äh, tekemään sihteerinä töitä silloin tällöin harrastuspohjaisesti. Heidän ei tarvitse tehdä sitä. Tässä on ero. Ja näettekö te eroja uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden keskellä? Uh, thanks for that. Um, both questions actually... Kiitoksia. on oikein vaikea vastata näiden uudenlaisten työsuhteiden kohdalla, sillä nämä yhdeksän uutta muotoa, jotka olemme ottaneet esille, ovat niin heterogenisia, että ei voi vastata kyllä tai ei kaikkien kohdalla. Ensimmäinen kysymys, kun puhutaan tuloista. Sanoisin, että useimmissa työsuhdemuodoissa muodoissa ongelma ei olisi juurikaan suuri, koska tulotasot eivät poikkeaisi toisistaan kovasti, mutta on olemassa sellaisia äh, muotoja kuin esimerkiksi tämä tilapäistyö, jossa mielestäni tämä on vaara siitä syystä, että työ on niin pirstaloitunutta, vain annetaan näitä eri tehtäviä makrotasolla, ja tästä syntyy todellinen haaste ihmisille saada riittävästi tuloja. Ja varsinkin sitten nämä henkilöt, jotka päivystävät, saattaa olla, että jotenkin kutsutaan työpaikalle vain silloin tällöin. Ja työntekijä näin ollen on erittäin hankalassa asemassa, eikä saa riittävästi elantoa Sama koskee tätä crowd employmentia. Meillä on jonkun verran tilastoja sen suhteen, mikä on tämä tyypillinen tulotaso. Joskus puhutaan eurosenteistä tietystä tehtävästä. Eli jollei todella kykene saamaan valtavan määrän tällaisia sopimuksia, niin tässäkin on suuri vaara siitä, että elantoa ei kykene ansaitsemaan. Kun puhutaan sitten tästä väärinkäytöksen mahdollisuudesta niissä työsuhdemuodoissa, joissa joustavuutta tarjotaan vain työnantajalle ja liikaa joustavuutta työntekijälle, niin tässäkin on vaaransa. Ja siksi olen maininnut, että jonkunnäköisiä turvaverkkoja pitäisi olla juridisesti katsoen joko työehtosopimus, juridinen sopimus tai jonkunlainen valvonta, välintulo, mahdollisuus. Emme löytänyt mitään eroja usein vanhojen jäsenvaltioiden välillä tässä suhteessa juurikaan. Olettaisin, että potentiaali on siis sama kaikkialla. Aina kun tarvetta on ja turvaverkkoa ei ole, niin varat ovat aina olemassa näissä tilanteissa. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Rova Mada, todella mielenkiintoista. Tänään olemme käsitelleet nyt plussista ja miinuksista, joita joustamiseen liittyy. Ja olemme todella kattaneet äh, mielenkiintoisia alueita, mutta haluan vain muistuttaa valiokuntaa siitä, että Eurofound, missä te teette työtä, on meidän virastomme Ja meidän valiokunnassamme on aina mahdollisuus ottaa teihin yhteyttä, kysyä teitä, pyytää lisää faktoja ja pyytää uusia raportteja. Ja se on todella hyödyllistä. Ja se kävi ilmi tänäänkin. Kiitoksia teille ja kiitoksia kaikille jäsenille. Seuraava valiokuntakokous on ensimmäinen toinen joulukuuta. Kiitos.